Well, good afternoon, dear, dear colleagues. We have quite busy agenda today, so let us start the meeting of TAX3 committee. After having heard experts, EU Commissioner No niin, aloitetaanpa takse kolme valiokunnan kokous. Nyt kun olemme kuulleet ministereitä ja komissaareja eh, tämän kahdeksan ensimmäisen kuukauden jälkeen yhteisesittelijät tulevat antamaan suositukset, miten parantaa EUn puitteistoa rahanpesun ja verotuksen yhteydessä. Tämä mietintö luonnoksen englanninkielinen versio jaettiin teille 14. marraskuuta ja kaikki kieliversiot löytyvät Taksen nettisivuilta. Aikataulu on seuraavanlainen. Tarkistusten jätön määräaika on kello 5.17. joulukuuta tarkistusten käsittely 29. päivä tammikuuta ensi vuonna, äänestysvaliokunnassa 27. helmikuuta ensi vuonna ja äänestys ja keskustelu täysistunnossa tulee olemaan maaliskuun toisessa täysistunnossa Strasbourgissa ensi vuonna. Nyt kummallakin yhteisesittelijällä on kummallakin seitsemän minuuttia aikaa pitää alustus. Sen jälkeen varjoesittelijät saavat neljä minuuttia ja sen jälkeen muut puhujat. EPPn esittelijä Ludek Niedermayer, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia ensinnä. Olen iloinen, että minulla on vähemmän aikaa kuin jäsenillä täällä, mutta en välttämättä käytä seitsemää minuuttia. Monta vuotta sitten aloitimme yhdestä skandaalista ja perustimme erityisvaliokunnan. Ja tilanne on tässä sitten kehittynyt. On ollut neljä on erityisvaliokuntia ja Eko on ollut tässä mukana. Tuntuu, että rahanpesun vastainen eh, veronkierron ja veron vastainen toiminto ja taistelu eh, vero reiluuden puolesta ei todellakaan vielä ole ohi. Tämä näkyy myös näissä hiljattaisissa skandaaleissa, kuten tämä CumEx-skandaali. Mietintömme toisaalta käy läpi edistystä, jota on saatu aikaan ensimmäisestä skandaalista lähtien Lux League kysymys 2015. Sitten oli muita valiokunta, takse 2 ja PANA-valiokunta ja sitten on tarkasteltu heikkouksia järjestelmässä, joita on paljastunut viime aikoina. Esimerkiksi pankkiskandaalit ja tämä CumEx-skandaali on yksi näistä. Sanoisin, että me edistymme kyllä asiassa monin tavoin ja meidän pitäisi olla ylpeitä meidän saavutuksistamme, joita olemme saaneet ja parlamentti tässä tärkeässä roolissa. Meillä on uutta lainsäädäntöä, olemme tehostaneet avoimuutta monin aloin ja on syytä puuttua näihin kysymyksiin. Monissa paikoin vielä puuttuu yhteistä lähestymistapaa ja rohkeutta ratkaista ongelmia yhdessä. Puhun tästä CCCTVstä ja ALV-uudistuksesta ja myös muissa, muissa kysymyksissä meiltä meillä ei ole kunnon puitteita esimerkiksi rahanpesun kohdalla, tai, tai meillä on lainsäädäntöä, mutta heikko täytäntöönpano on ongelma, puuttuu yhteistyötä, se kaikki heikentää tuloksellisuutta. Myös sanoisin, että kokonaisuudessaan se, että jäsenvaltiot eivät ole halukkaita antamaan osaa itsemääräämisoikeudestaan, jotta sitä kautta pystyttäisiin tehokkaasti toimimaan ongelmia vastaan. Tätä tahtoa puuttuu ja ilman, että tämä asia muuttuu, todennäköisesti emme pääsekään eteenpäin. Mietinnössä olemme läpikäyneet laajaa kenttää eri asioita. Täytyy korostaa, että meitä rajoitti sovellusala ja siksi Jepen kanssa laadimme monia tarkistuksia, joita tulemme sitten myöhemmin vielä esittämään. Mutta koska mehän haluamme varmistaa, että kaikki tärkeät asiat tulevat käsitellyksi. Mutta vielä sanoisin, Hyvät kollegat, keskustelut häiritsevät keskittymistä, joten älkääpä puhuko siellä. Well, maybe not. <laughs> Aloitanko ihan alusta? No ei sitten. Siis mitä, minkä minä näen tässä nyt painopisteenä. Kysymykset, joita käsitellään mietinnössä, ehkä ne eivät ole aikaisemmin saaneet niin paljon huomiota. ALV-petokset, maarahanpesu ja erityiskysymykset ja ongelmat kuten kultaiset viisumit vaikka. Sanoisin, että me korostamme myös, että tämä on hyvin tärkeä asia, että vero- ja muut viranomaiset, ne heillä on nyt va- välineet käsissään ja valtavasti tietoa käytössä ja nyt pitäisi keskittyä tehokkaaseen käyttöön ja tiedon jakamiseen. Ei ei me välttämättä tarvitse enemmän toimivaltuuksia tai lisää tietoja, vaan pitäisi oppia käyttämään tehokkaasti sitä, mitä meillä on. Myös sanoisin, että Aikaisemmin keskityttiin kovasti siihen, että poistettaisiin kaksoisverotus, mutta meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että ongelmat, jotka liittyvät Äh, että on yhä suurempi taakka ja äh, myös talouden taakka, kun täytetään verovelvollisuuksia ja epävarmuus, joka liittyy verovelvollisuuksiin, pitäisi ottaa esille korostuneesti, koska mehän haluamme varmistaa, että oikeudenmukainen, äh, oikein reiluja veromaksajia tavallaan palkitaan ja me yritämme to- kohdistaa toimintamme väärinkäytöksen tekijöihin. Mitä tulee sitten rahanpesun vastaiseen toimintaan, meidän pitää varmistaa se, että järjestelmä on todella vankka. Jos jäsenvaltiot eivät pysty varmistamaan kunnossa täytäntöönpanoa ja lainvalvontaa, meidän pitäisi sitten alkaa miettiä, onko direktiivi rahanpesusta Pitäisikö se muuttaa asetukseksi, jotta voidaan tehostaa selkeyttä ja varmistettaisiin, että täytäntöönpano sujuu paremmin? Voin puhua pidempäänkin, mutta nyt varmasti Jeppe haluaa jatkaa ja ottaa esille omia tärkeitä kysymyksiä. Niin haluaisin kiittää häntä hyvästä yhteistyöstä ja toivon, että tämä sama jatkuu. Me haluamme varmistaa sen, että viesti, joka lähtee parlamentista tällä tältä alueelta tulee olemaan selkeä, eikä työ pääty tähän, vaan jatkuu. Ja haluaisin vielä kiittää teitä puheenjohtaja, samoin sihteeristöjä, ja muita valiokunnan jäseniä kaikkien suuresta avusta. Kiitoksia SNDn yhteisesittelijä Jeppe Kufud. Olkaa hyvä, seitsemän minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää ensin toista esittelijääni Niedermayeria tämän lausunto- tai mietintöluonnoksen laatimisesta. Ei ole mikään äh, salaisuus, että me emme ole ihan kaikista ehdotuksista samaa mieltä, mutta olemme löytäneet äh, ihan hyviä kompromisseja kaikista asioista ja sitten äh, itse asiassa me teimme tällaisen herrasmiessopimuksen siitä, että emme välttämättä ole samaa mieltä kaikista. Luonnollisesti haluan kiittää myös sihteeristöä ja SNDn äh, tiimiä siitä, että he ovat tehneet työtä kanssamme. Tässä on tehty todella paljon työtä tiukalla aikataululla ja tämä on vaatinut varsinaisia ponnisteluita kaikilta. Mutta olen vakuuttunut siitä, että tämä kova äh, työ ja sitoutunut työ on tuonut tuloksia. Ja meillä on nyt tässä mietintöluonnos, joka on tarkka, hyvä suosituksissaan. Ja me emme ole tässä pidättäytyneet nimeämästä maita, hallituksia, henkilöitä, pankkeja, mitä tahansa. Jos me olemme löytäneet jotakin todisteita, niin me olemme raportoineet sitä sekä mietintöön että valiokunnalle. Mutta toisaalta me teemme sen vain silloin, kun on hyvin dokumentoitu ja selkeä pohja tehdä näin. Eli että joka kerta kun me mainitsemme nimiä, niin sille on selkeä dokumentti ja perusta suurimmissa rahanpesuasioissa, jotka ovat paljastuneet tämän valiokunnan mandaatin aikana, ovat, perustuvat faktoihin. Meillä on otettu ryhdytty toimenpiteisiin tällaisiin vapaa saattaamien vastaan, pankkien ja rahoituslaitosten valvontaa, vahvintaa koordinaatiota ja yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten kesken globaaleja toimia, joita EU johtaa, jotta voimme varmistaa, että kehitysmaat ovat myös osa tätä keskustelua, kun pyrimme saavuttamaan globaalia vero-oikeudenmukaisuutta. Olemme käyneet läpi erilaisia ohjelmia ja huomioineet sen, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole kyenneet toteuttamaan velvollisuuksiaan ajallaan. Ja me vetoammekin komissioon että EUn tasolla toteutetaan tällainen rahanpesu ja terrorismin rahoituksen vastainen elin. Tämä ihan lyhykäisenä esimerkkinä siitä, mitä me olemme saavuttaneet tässä mietintöluonnoksessa. Nyt on tärkeää todeta se, että Eurooppa on saavuttanut paljon viimeisen, viimeisen viiden vuoden aikana, kun on taisteltu veronkiertoa, veropetoksia, rahanpesua vastaan Samanaikaisesti on kuitenkin todettava, että meillä on vielä paljon tehtävää. Joidenkin jäsenvaltioiden viranomaiset eivät ole kyenneet täyttämään velvollisuuttaan valvoa, tehdä yhteistyötä ja toimia. Jotkut tietyt eurooppalaiset pankit ovat epäonnistuneet noudattamaan ihan perusvaatimuksiakaan asiakassuhteissaan. Mutta on myös joissain maissa ei ole onnistuttu myöskään löytämään, syyttämään ja, ja valvomaan näitä laittomia toimia. Ja tämä oli kova johtopäätös, mutta näin me teimme mietinnössämme. Nyt sitten muutama käytännön informaatio. Mietinnön pituushan on rajattu. Sen vuoksi meidän oli rajattava oma, oma tekstiämme. Ja tämä merkitsee sitä, että meillä on neljä viisi sivua ylimääräistä tekstiä, jotka me esitämme yhteisesittelijöinä tarkistuksina, jotka kattavat sitten kaiken sen, mitä te tässä näette edessänne. edessänne. Hyvät kollegat, kuten tiedätte, me emme todellakaan ole lähelläkään työn loppumista tässä erityisvaliokunnassa. Me jatkamme kuulemisten järjestämistä ja nämäkin tulokset sitten kuulemisista näkyvät mietinnössä. Me työstämme tätä mietintöä jatkossakin ihan siihen asti, että tämä hyväksytään täysistunnossa tekemällä esimerkiksi yhteisiä tarkistuksia. Tämä tulee sen lisäksi, että te kollegat varmasti teette myös tarkistuksia. Sen lisäksi meillä on tiettyjä tapauksia ja aiheita, jotka ansaitsevat erityishuomiota työssämme. Haluaisin painottaa muutamia asioita, jotka ovat hyvin lähellä minun sydäntäni. Ensinnäkin meillä on vielä paljon tehtävää siinä, että saamme kunnollista ja vahvaa väärinkäytösten paljastajien suojelua Euroopassa. Viime viikon kuuleminen eh, Howard Berkinsonin kanssa, joka oli Danske Bankin Ähm, äh, väärinkäytösten paljastaja. Äh, hän toi esiin, millaista tämä suojelu Euroopassa on. Hyvät kollegat, meidän täytyy tässä todellakin tarkastella tarkkaan lainsäädäntöpuitteistoa sekä EUn tasolla että jäsenvaltiossa liittyen tähän suojeluun. Me tiedämme, että väärinkäytösten paljasteen direktiivi, äh, sen on luvattu olevan tällainen parlamentin tärkeä askel siinä, kuinka suojellaan näitä väärinkäytösten paljastajia. Meidän täytyy katsoa kuitenkin sektorikohtaista lainsäädäntöä ja sitä, miten eri sektoreilla suojellaan väärinkäytösten paljastajia. Ja erityisesti, millä tavalla tätä sopimusta täytäntöön pannaan, koska mehän tiedämme, että tätä voidaan myös käyttää siihen, että vaiennetaan ja painostetaan väärinkäytösten paljastajia, ja se ei ole hyväksyttävää. Meillä on myös paljon tekemistä COMEX-asian parissa joka ehkä on kaikkein pahin veronkierto, petos, mitä olemme nähneet, ainakin minun silmissäni. Tämä, tässä on kysymys veronmaksajien rahoista, rahoista, joilla oli tarkoitus maksaa koulu, rahoittaa kouluja, vanhustenhuoltoa, sairaaloita ynnä muuta. Mutta pieni korruptoituneiden pankkiirien eliitti varasti nämä rahat. Ja tämä on osittain ollut mahdollista sen vuoksi, että meillä on shokeraava valtava puute yhteistyöstä jäsenvaltioiden viranomaisten kesken. Joten näiden rikosten äh, tekijät tekivät kaikki ne äh, asiat, missä jäsenvaltioiden viranomaiset eh, epäonnistuivat. He keräsivät informaatiota ja käyttivät sitä systemaattisesti omiin tarkoitusperiinsä. Meidän vastuullisena valiokuntana täytyy eh, mennä tämän asian eh, ytimeen asti ja huolehtia siitä, että tällaista varkautta ei voi enää tapahtua. Joten hyvät kollegat, odotan mielenkiinnolla meidän keskusteluamme tästä mietintöluonnoksesta ja odotan hyvää yhteistyötä jatkossakin, jotta saamme aikaan vahvan mietinnön. Meillä on ollut neljä erityisvaliokuntaa ja minä olen ollut niistä kolmessa mukana, mistä olen ylpeä. Ja tälle valiokunnalle työskenteleminen, sitä on leimannut suuri yhteistyöhenki ja, ja ilmapiiri ja sitä kautta olemme saaneet selkeitä tuloksia tällä tärkeällä sektorilla. Haluan kiittää kaikkia kollegoita ja odotan mielenkiinnolla rakentavaa työskentelyä tämän mandattikauden päätökseen asti. Kiitoksia, kun katson ympärilleni, niin, niin näyttää siltä, että nyt saa neljä minuuttia Wolf Klintz Aldesta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kumpaakin yhteisesittelijää heidän tekemästään työstä. Meillä on hyvin tasapainoinen mietintö tässä joka osoittaa, että valiokunta on ollut varsin ähm, ahkera, se on järjestänyt paljon kuulemisia, tutkimuksia ja niin poispäin. Se, missä en ole vielä täysin tyytyväinen, ovat nämä konkreettiset ehdotukset päivän päätteeksi, jotta saamme aikaan vaikutusta. Meidän on tehtävä ihan konkreettisia ehdotuksia siitä, minkä on muututtava, koska emme saa unohtaa sitä, että tässä on kyse valtaisesta määrästä rahaa. Jos onnistumme edes suuren osan näistä petoksista torjumaan, niin silloin meillä olisi mitään ongelmaa seuraavasta monivuotista rahoituspuitteista. Silloin meidän ei tarvitse kiistellä siitä, että olisiko se 1,1 vai 1,3 prosenttia BKTstä veronkiertoa ja verojen optimointia nykyisessä muodossa ei voida hyväksyä ja meidän on nyt valittava oikea tie. Jos ajattelen veronkiertoa ja ehdotusta, että digiyrityksille otettaisiin käytiin digitaalinen palveluvero, jotta saadaan aikaan tasa-arvoa, niin silloin pelkään, että teemme väärän arvion. Nämä luvut, jo jotka on otettu taustaksi, ovat simulaatioita eivätkä vastaa todellisuutta. Henkilö, joka nämä luvut on alun perin laskenut, on Ähm, on perääntynyt tästä ja kieltää oman nimensä käytön näiden lukujen yhteydessä. Hän sanoi, että ne ovat vääriä. Itse asiassa äh, se ero, mitä digiyritykset ja niin kutsutut no-, normaalit yritykset maksavat, niin tämä ero on paljon pienempi, jos sitä ollenkaan on. Eli meidän on varmistettava, ettemme tee jotain, mikä on veroteknisesti hankalaa, nimittäin yritä voit, verottaa voittoa liikevaihdon kautta. Me tiedämme, että on kolme alaa, jossa tilanne on heikko. Yksi on arvonlisävero. 14 vuotta olemme puhuneet ALV-petoksista. Me tiedämme, miten pystyisimme eh, niitä torjumaan, mutta silti emme siinä onnistu. Joten jäsenvaltioiden on eh, paljon enemmän kuin tähän mennessä otettama tämä asia vakavasti, eikä siitä ole mitään hyötyä, että me tilaamme yhden tutkimuksen ja analyysin toisensa perään. Sitten nämä cum-ex ja cum-cum kaupat. Tässä ei voi olla niin, että kansalliset viranomaiset sanovat, että he eivät ole verotutkinnoissa vastuussa. Kyllä tässä toimivaltuudet on selvitettävä. Me tarvitsemme pankkien sitoumuksen, kansainvälisesti toimivien pankkien sitoumuksen, etteivät tällaisia kauppoja tue. Ja jos tätä sitoumusta rikkovat, niin sillä täytyy olla oikeudellisia seuraamuksia. Ne, jotka väärinkäytöksistä saadaan kiinni, pitäisi eh, kieltää ammatin harjoittaja eh, tai harjoitus eh, loppuelämäksi, kun on kyse veroneuvojista, tilintarkastajista ja niin poispäin meillä pitää olla jonkinlainen eurooppalainen FBI ja meidän täytyy intensiivisesti tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, koska kun kuulimme asiantuntijoita Kum Kum ja Kum Ex kaupoista, eh, saimme kuulla, että tämä ei Amerikassa ole enää mahdollista. Väärinkäytösten paljastajien suoja on erittäin tärkeää, olen samaa mieltä, mutta ei ole kyse pelkästään väärinkäytösten paljastajista. Saimme eilen kuulla, kuinka vaikka vaikeassa tilanteessa tutkivat journalistit ovat suuret eh, miljardöörit eh, vievät heidät oikeuteen eikä heillä ole eh, aika, rahaa pariin maksaa asianajaja, joka helposti voi maksaa useamman 100 000 euroa. Kiitos Miguel Urban Crespo Guesta, neljä minuuttia. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän pitää, yritän pitää kiinni puheenjohtajasta. niin mietinnön rakenne tuntuu meistä hyvältä. Uskomme, että tämä voi olla, olla hyvä metodipohja jatkaa työtä. Me olemme hiukan enemmän huolissamme siitä, että esittelijät ovat valmiita neuvottelemaan muiden poliittisten ryhmien kanssa sisällöstä. Että ei käy niin kuin liian usein parlamentissa käy, nimittäin tulee tämä suuri eh, koalitio, joka sitten määrittelee lopulta kaiken ja sitten ei pystytä enää neuvottelemaan olisimme halunneet joitakin alustavia kokouksia, jotta olisi voitu käydä läpi luonnosta ja tätä äh, poissulkemisdynamiikkaa, jota sovellettiin alun perin, mitä tuli näihin suuriin koalitioihin. Ja siksi meidän ryhmän ei voinut saada varapuheenjohtajuutta esimerkiksi äh, koska ei ole paljon aikaa, niin on yksi asia, joka on meille hyvin tärkeä, nimittäin todellisuus on niin liian painava. Lopultakin näemme, miten aina mennään taaksepäin. Näitä skandaleita vain syntyy uudestaan ja uudestaan se muistuttaa meitä realiteeteista. Emmekä ole onnistuneet sitomaan, muuttumaan näihin rakenteellisiin ongelmiin, joita EU-sakin on liittyen veronkiertoon ja veron, verovilppiin on pankkisektoria ja, ja, ja, pankkisalaisuutta ja muuta. Ja nämä ovat ikään kuin tällaisia tabuaiheita, joita ei koskaan voida kunnolla ratkaista. Tämä on vähän niin kuin uimallas, missä on tällainen pieni reikä, josta vesi pakoaa. mutta nä- täällä on valtavasti näitä aukkoja, näitä rakenteellisia aukkoja, jotka pystyy niihin puuttumaan. Ja meistä on huolestuttavaa, että asiat, joita on otettu esille aikaisemmissa mietinnöissä, kuten PANA ja takse ykkösen ja kakkosen on hyväksytty näitä asioita ja hyväksytty Euroopan parlamentin täysistunnossa vielä, niin niitä, näitä asioita ei löydy tästä mietinnöstä ja meistä on valitettavaa, että tässä on jopa taaksepäin asioissa, joista jo parlamentissa on sovittu. Siksi olisi tärkeää ottaa ne edelleen pöydälle. Missä on menty meistä taaksepäin? Esimerkiksi puhutaan välittäjistä, näistä toiminnan helpottajista. Meistä tämä ei ole hyväksyttävää. Me haluamme, että mietinnössä on yksi erityinen osa juuri tästä kysymystä, näistä välittäjä käsistä. Ja jos puhutaan pankkeista, ja rahanpesusta, kun on näitä jatku- skandaleita. Tämä osoittaa, että pankit ovat olleet mukana ja auttamassa kaiken tyyppisessä petollisessa toiminnassa sekä veron kierrossa että verovilpissä. Ja PANA-mietintö oli selkeämpi koskien eh, esimerkiksi sanktioita koskien näitä välittäjiä. Sitten veroarmahdukset. Tässä ei selkeästi tätä tuomita, ja meistä tämä on huolestuttavaa, että tässä mennään taaksepäin esimerkiksi suhteessa panavaliokuntaan. Sitten mitä tulee näihin postilaatikkoyrityksiin, tässä vain otetaan esille, että niiden liikevaihto ei heijasta todellista toimintaa tietyissä maissa, kuten Luxemburgissa ja Kyproksella ja niin edelleen. Eikä kuitenkaan selvästi todeta, että tämä on merkki veron kierrosta, veron vilpistä. Pana-mietintö oli paljon selkeämpi tästä asiasta myös. Sitten sitten Panaan mietintö vielä oli selkeämpi, mitä tulee näiden rahanpesun selvittelykeskusten mm, yhteistyöhön. Ja siellä oli monta muutakin yhdessä kysymystä, jotka olivat tässä mukana. Intavaliokunta myös laati mietinnön vuonna 2016 tästä aiheesta ja se, niin siihenkin olisi voitu vietä, viitata. Sitten on muitakin kysymyksiä, jotka voitaisiin ottaa esille joissa voitaisiin olla kriittisempiä, esimerkiksi veroparatiisten luettelo niistä. Tämä on mielestäni ihan uskomatonta, että tässä ei puhuta mistään veroparatiisista täällä eu vaan mainitaan vain kuusi maata. Meistä on ratkaisevan tärkeää, lopettelen tässä kohta, on siis erittäin tärkeää, että ei vain viitata Websiin, joka on osoittanut, että se ei sinällään riitä ja meidän pitäisi tukea globaalia yhtenäistä verotusta ja sitä, että uudelleen neuvotellaan verosopimuksista ja tunnustaa taloudelliset realiteetit, jotka liittyvät monikansallisiin yrityksiin. Sitten vielä yksi asia. Me haluamme, että tässä pitäisi toimia YK puitteissa eikä OECD puitteissa. Teidän täytyy pitää kiinni puheajoista, koska komissaari on täällä puolen tunnin kuluttua. Sven Giegold vihreistä neljä minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Ensin kiitos paljon molemmille esittelijöille tästä luonnoksesta. Ja minusta en näe mitään merkkejä siitä, että tässä olisi ollut mitään suurempia ongelmia ja odotan, että me teemme jatkossakin yhteistyötä poliittisten rajojen ylitse. Toinen asia, mietinnössä on paljon hyvää tekstiä ja minusta olisi tärkeää, että me vertaisimme sitä, mitä me olemme saavuttaneet aikaisemmissa valiokunnissa, emmekä unohtaisi niitä tärkeitä vetoomuksia, mitä me esitimme, vaikka niitä ei vielä ole täytäntöön pantu. Sekä luonnollisesti myös huomioida ne, jotka on jo täytäntöön pantu. Erityisesti me haluaisimme selkeämpää sanamuotoa siihen tosiasiaan, että jotkut komission esittävät asiat on vieläkin blokeerattu neuvostossa. Maakohtaiset raportit ovat sellaisia ja erityisesti yhteistä konsolidoitua yhtiöveropohjaa. Nämä asiat ovat monien ongelmien pohjalla perustana. Ja sen vuoksi parlamentin pitäisi todellakin painostaa jäsenvaltioita, että ne tekisivät tarvittavat lainsäädännölliset muutokset. Meidän täytyisi olla myös Äh, hyvin selkeä sanoisia neuvoston suuntaan siitä, että neuvosto ei halua jakaa tai antaa meille kaikkia asiakirjoja ja Bulgarialle puheenjohtajamaana, että se on äh, jatkuvasti kieltäytynyt tulemasta kuultavaksi valiokuntaan, joka on äh, yhteistyösääntöjen rikkomista ja meidän tulisi tämä ilmaista selkeästi. Mitä tulee tähän yhtiöveropohjaan, yhteiseen yhtiöveropohjaan, niin on tärkeää huomioida, että meillä on yhä vielä porsaanreikiä äh, verotussäännöstöissä. Ja meidän täytyy jatkaa tavallaan yhtiöveron kohdalla alaspäin, mitä tulee esimerkiksi verokantoihin. Meidän täytyy olla myös selväsanoisia siitä, että meidän äh, täytyy tarkastella siitä, että on laskettu näitä standardeja yhtiöveron kohdalla ja, ja että on esimerkiksi joilla jäsenvaltioilla käytössä tällaisia suosiollisia verojärjestelmiä tai että tarjotaan rikkaille yksilöille ihan erityisiä verojärjestelyitä esimerkiksi niin kuin Italiassa. Ja tämä on asia, joka täytyisi huomioida myös yhtiöpuolella. Sen lisäksi meillä on porsareikiä direktiivissä, joka käsittelee hallinnollista yhteistyötä, me äänestimme siitä, siinä, että esimerkiksi tulot, jotka tulevat esimerkiksi kiinteistöistä, niitä ei ole otettu huomioon. Ja tämä koskee myös rahanpesua verotuspuolella, että on aloja, joissa ihmisistä tuntuu, että tavallisessa elämässä on hyvin paljon painostusta, mutta kuitenkaan kaikilla tasoilla tätä, äh, näitä kaikkia tuloja ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa. Sitten täytyy huomioida myös kryptovaluutat. Se on tärkeä aihe, josta olemme puhuneet moneen kertaan. Meidän pitäisi olla selkeämpiä myös niistä negatiivista vaikutuksista, mitä on tapahtunut kehitysmaissa ja missä voisimme olla parempia. Ja lopuksi ehdottaisin, ja että me ottaisimme kovat äh, anti-slap-lainsäädännössä kovan linjan. Ja sen lisäksi meidän täytyy vaatia jonkinnäköistä eurooppalaista poliisia tai eurooppalaista FBI-aita, joka kykenisi toimimaan äh, äh, kansalaistemme turvaamiseksi taloudellisten rik- rikollisuus, äh, taloudellisen rikollisuuden parissa. Me tarvitsemme jonkinnäköisen toimielinen, joka kykenee äh, jahtaamaan näitä äh, rikollisia. Kiitos. En näe muita varjoesittelijöitä täällä, joten aloitamme toisen kierroksen EPPn Tom Vandenkerrella. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kollegat. Minäkin haluan kiittää esittelijöitä mietinnöstä. Minusta on hyvin kattava. Siinä käsitellään monia tärkeitä kysymyksiä, joita on tullut esiin muissa Paradise Papersin kohdalla. Tässä perustaan faktoihin ja tietoihin, dataan. Valtavasti työtä on tehty molempien esittelijöiden to- toimesta, mutta olen silti sitä mieltä, että keskustelua voidaan eh, tässä on yksinkertaista ja tämä hyödyttäisi kyllä meitä, jos parlamentti ei täällä vaadi tätä, tai sanoisin, että tässä ei ole kaikkia vielä tehty. Kolme kommenttia ensinnäkin ALV-petoksista. Meidän pitää arvioida miten voidaan uudistaa ALV-järjestelmä komission ansiosta olemme saaneet hyvän kuvan ALV-vajeesta. Esimerkiksi Belgiassa tämä on kolme miljardia, kun me tiedämme, että meillä on budjettivaje ja 3,3 miljardia suhteessa BKT, niin voidaan lähteä, siihen, lähteä siitä, että me voisimme korjata tilanteen, jossa korjattaisiin tämä ALV-petostilanne saatiin nämä rahat takaisin. Tarvitaan uudistuksia ja tässä meidän pitää todellakin korostaa näitä kysymyksiä. ALV-petokset on todella loisto esimerkki siitä, missä tarvitaan eurooppalaista toimintaa ja sitten äh, pitää varmistaa, että mitään äh, tällaisia laittomia ALV-rakennelmia ei voida enää harjoittaa. Sitten kultaiset viisumit, viides seikka, on ratkaisevan tärkeää, että kun tiedotamme näistä vahvasti ja välitämme vahvan viestin asiasta, tämä ei me voi sallia, että rikokset tätä kautta, rikolliset tätä kautta hyötyvät. Tämä su- tietysti kansalaisiamme ja siksi meidän pitää ehdottomasti estää kultaiset viisumit. Sitten kryptovaluutoista vielä. Me pyydämme, että komissio arvioisi kryptovaluuttoja ja pitäisi olla kunnianhimoisempia, uskaltaa olla kunnianhimoisempia ja komission pitäisi tehdä ehdotuksia, koska eurooppalaiset puitteet pitäisi luoda, jotta voidaan suojella sijoittajia ja tehdä äh, rahoitusinnovaatiot mahdolliseksi ja sitten vahvistaa sääntöjä, mitä tulee rahanpesuun, jota tapahtuu kryptovaluuttojen kaiken kaikkiaan. Tämä on varsin myönteinen mietintö ja odotan jo mielenkiinnolla jatkokeskusteluja tästä aiheesta. Kiitos. Thank you for SND. Kiitoksia SNDstä. Eli Schlein neljä minuuttia. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kahta yhteisesittelijä herra Kufudia ja herra Niedermayeria heidän tekemästään työstä. Ja päätöslauselma kokonaisuudessaan on varsin pitkälle menevä. Itse asiassa uskon, että eh, tämän valiokunnan jäsenet ovat kehittäneet eh, hyvää asiantuntemusta verokysymyksistä, joka näkyy tässä tekstissä. Haluaisin vahvistaa tätä päätöslaiselmaa kysymyksissä, jotka liittyvät kehitykseen ja verotuksen kehitysyhteyksiin. Verotuksen vaikutusta olisi huomioitava samoin ALVn mahdolliset sivuvaikutukset kehitysmaihin. On totta, että ALV on yksi tehokkaimmista välineistä hallituksille kerätä resursseja, mutta samanaikaisesti meidän pitäisi eh, vastustaa regressiivistä verotusta ja edistää progressiivista verotusta erityisesti näissä maissa, koska muuten tämä voisi johtaa Äh, leikkauksiin kansalaispalveluissa ja hyvinvoinnissa. Ehdottaisin myös uusta muotoilua tähän YK äh, verotuselimeen, kun 2015 hyväksymme päätöslauselman äh, veronkierron torjunnassa tai kolmansissa maissa, kehitysmaissa puhu, käytimme sanaa hallitusten välinen ja komission ja jäsenvaltioiden pitäisi tehdä se, mitä pyysimme tuossa päätöslauselmassa, nimittäin huomioida Euroopan veropolitiikan ja jäsenvaltioiden veropolitiikan heijastusvaikutukset kehitysmaihin. Vain tällä tavoin voimme tunnustaa, tunnistaa ja välttää haitallisia vaikutuksia näihin maihin. Siksi lisäisin tämän tekstiin. Lisäksi äh, kannattaisin, että äh, tasapainotetaan verotusoikeudet äh, kehittyvien ja teollisuusmaiden välillä. YK on verotusyleissopimuksmallin mukaisesti. Tämä on ollut yksi suurimmista asioista, jonka olemme oppineet julkisissa kuulemisissamme. Jos puhumme yhdellä äänellä, niin tämä voisi olla tehokasta koko Euroopan unionille ja seitä voisi olla hyötyä kumppanimaillemme. Toivottavasti tämä panokseni voi parantaa tätä nyt jo erinomaista mietintöä. Kiitoksia. Kiitos Aldesta Wolf Klintz. Ehkäpä voin hyödyntää sitten Alden slotin ja kommentoida en niinkään sisältöä, vaan ennemminkin lähestymistapaa. Minä muistuttaisin siitä, minkä kaikki jo ymmärsimmekin, että tämä ei pidä olla mikään tavanomainen valiokunnan mietintö. On perustettu valiokunta sitä varten, että se tekee tämän yhden mietinnön ja on järjestetty paljon kuulemisia, matkoja. Tämä on aiheuttanut paljon kustannuksia. Toinen asia on se, että tämän mietinnön pitäisi jotenkin korostaa kaikkien neljän valiokunnan työtä tällä saralla, jota on tehty tällä kaudella. Ja aivan kaudemme temme aluksi sanottiin, että meidän pitäisi keskittyä tehokkaaseen täytäntöönpanoon ja edellisten valiokuntien suositusten vaikutuksiin, joten tämän mietinnön pitäisi olla mietintöjen Rolls Royce ja meidän pitäisi äh, aivan selvästi katsoa, äh, miltä suositusten täytäntöönpano näyttää ja äh, edistää uusia suosituksia ja löydöksiä. Tässä minun kommenttini ja nyt Sven Giegold vihreistä neljä minuuttia, jos tarvetta on. Ei, no sinä olet kuunnellut minua niin paljon tässä valiokunnassa, että eiköhän se riittänyt tälle päivälle. No tämä sitten tarkoittaa, että olemme toimineet eh, hyvin tehokkaasti. Ja sitten muut puhujat, Pautan. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää yhteisesittelijöitä mielenkiintoisesta, hyvästä rakentavasta mietinnöstä. Lyhyesti käyn läpi joitakin seikkoja. Ensinnäkin, miksi minusta on kovin vaikea työstää näitä verokysymyksiä on se, että puuttuu dataa, on mahdotonta analysoida tietoja. Me teemme joskus työtä ihan pimeässä ja mietinnön pitäisi puuttua tähänkin asiaan. Me tarvitsemme myös tavallaan tutkimusinfrastruktuuria EU-ssa, jota tietoja annettaisiin kansallisista verohallinnoista ja voitaisiin tätä kauttakin parantaa päätöksentekoa. Tämä on ensimmäinen kommenttini. Esimerkki tästä digitaalisten palvelujen vero, josta keskustellaan myös näin aikoina. Sitten toinen asia, joka mielestäni puuttuu mietinnöstä. Vuorovaikutus jäsenvaltioiden kesken on vieläkin poissa, vaikka olemme ihan hyvin tietoisia, että jäsenvaltioiden väillä on tärkeitä virtoja, jotka yleensä haittaavat toisia maita, jo, jo, jos, jossain on korkea verotusaste ja jossain taas matala. Ja voin, tulen itse Alankomaista, voin sanoa, että paljon rahaa mm, tulee Ranskasta, Saksasta ja niin Alankomaihin. Meidän pitäisi puuttua tähän asiaan EU:ssa. Ei voi olla niin, että joku jäsenvaltio voi vaikuttaa haitallisella tavalla muihin jäsenvaltioihin. Ja tämä osoittaa, että tarvitsemme eurooppalaista lähestymistapaa. Varmasti tälle saadaan parlamentissa tukea ja kovasti haluaisin nähdä, että esimerkiksi kun puhutaan rahanpesun vastaista toiminnasta, käytettäisiin vähän vahvempaa kieltä kuin keskittäminen. On aivan välttämätöntä, että meillä olisi jonkinlainen keskittymä olemassa ja samanlainen vetomus kuin Svenilläkin tulisi eurooppalainen FBI. Jos rikokset ovat rajat ylittäviä, niin silloin täytyy olla myös rajat ylittävä pano äh, ja tutkimusta. Tätä työtä pitäisi tehdä ei vain parlamentissa, vaan muutenkin. Kiitoksia. Thank you very much. Now... Kiitoksia. Nyt Pirkko Ruohonen Lerner. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos mietintöluonnoksen valmisteluun osallistuneille kollegoille ja virkamiehille hyvin valmistellusta mietintöluonnoksesta valiokunta ja sitä edeltävät verotukseen keskittyneet valiokunnat ovat tehneet hyvää ja tärkeää työtä veronkiertoon ja talousrikollisuuteen puuttumiseksi lukuisat tutkivien journalistien ja väärinkäytösten ilmoittajien tekemät paljastukset viimeisimpänä cum ex skandaali osoittavat että työtä on meillä vielä paljon edessä nostaisin mietintöluonnoksesta esiin kultaiset viisumit nämä järjestelyt ja niiden tuomat ongelmat myös turvallisuusuhat vaikuttavat vapaan liikkuvuuden johdosta kaikkiin jäsenmaihin myös niihin joilla ei tällaisia järjestelmiä ole käytössä on kestämätöntä että unionin kansalaiseksi voi päästä rahaa ja investointeja vastaan ongelma on myös monien maiden täysin avoimuuden puute hakijoiden lukumäärästä ja alkuperästä sekä puutteelliset taustatarkastukset ja selvitykset. olen tyytyväinen mietinnön kehotukseen siitä että jäsenmaat lakkauttaisivat tällaiset järjestelmät mahdollisimman nopeasti. odotan mielenkiinnolla myös komission tutkimusta kultaisista viisumeista ja sen suosituksista. toivoisin että tulevaisuudessa meidän viranomaiset olisivat enemmän aloitteellisia siinä kun näitä paljastuksia tulee julkisuuteen. on jotenkin käsittämätöntä että nämä suuret paljastukset tulevat tutkivien toimittajien kautta tietoisuuteen että toivoisin että viranomaiset olisivat aktiivisempia myös näissä selvittelytöissä. kiitoksia. Thank you. Uh, now, uh, still Wolf Klintz for Kiitos, että Wolf Klintz. Vain yksi asia. Tämän äh, veropetoksen määrä ja laajuus on äh, nyt tiedossa suurelle yleisölle, koska tässä on puhuttu paljon medioissa ja siitä on kirjoitettu paljon medioissa. Ja minusta mutta väestö yhä enemmän kysyykin itseltään, voiko se yhä vielä luottaa EU-hun unionina, jossa oikeusvaltion periaatetta tiukasti noudatetaan. Jos epäilyt kasvavat, niin silloin uhkana on, että kansalaiset epäilevät sitä, onko demokratia ylipäätään oikea tapa hallinnoida maata. Joten meidän ei tule ottaa tätä tilannetta liian kevyesti. Ei tässä ole kysymys vain siitä, että saadaan palautettua se raha, mitä rikolliset ovat veronmaksajilta varastaneet, vaan riskinä on, että jos me emme löydä ratkaisua, että me heikennämme EUn perustuksia ja demokratian perustuksia. Sen vuoksi pyytäisin, että me olemme nyt mahdollisimman tarkkoja ja selkeitä suosituksissamme, jotta voimme todistaa kansalaisille nyt varsinkin, kun Eurooppa-vaalit ovat tulossa, että me todellakin teemme parhaamme saadaksemme rikolliset nalkkiin. Mutta usein on niin, että rikolliset ovat meitä aina askeleen edellä. Tämä on tiukka taisto, mutta meidän on voitettava se, koska meillä on liikaa hävittävänä. Thank you. Uh... Kiitoksia. En näe täällä mitään muuta puheenvuoropyyntöjä, joten minä yhtyisin niihin, jotka kiittivät yhteisesittelijöitä heidän tekemästään työstä ja annan heille nyt sitten puheenvuoron, loppupuheenvuoron. Ludek Niedermayer EPPstä. Kiitoksia ja kiitos ystävällisistä sanoista. Ihan muutama asia vain tietenkin me yritämme ottaa mukaan tuloksia, joita saadaan kuulemisista, jotka ovat käynnissä. Aiomme ottaa huomioon se, mitä opimme eilen CumEx-asiasta. Toivotan tervetulleeksi vaatimuksen, että olisi tarkempia suosituksia. Mielelläni näkisin niitä tarkistusten muodossa ja voimme keskustella niistä. Ei ollut meidän tarkoituksemme olla äh, vähemmän seikkaperäinen, mutta välillä ei ole helppoa löytää oikeaa ratkaisua. Aina uusien instituutioiden äh, luominen ei ratkaise ongelmaa, mutta äh, kovasti odotan teidän ehdotuksianne. Ja sitten lopuksi tietenkin me Äh, pidämme kiinni edellisistä parlamentin suosituksista ja ymmärrämme, että jotkut ehdotukset, kuten yhteinen yhtenäinen yritysveropohja, ovat tärkeitä, äh, joten toivottavasti niitä korostetaan tarkistuksessa. Ja sitten lopuksi haluaisin kiittää Paulia siitä, että hän mainitsi ongelman tiedon puutteesta, datan puutteesta. Me yritämme perustaa mietintömme äh, todistetulle tiedolle ja faktoille. Eh, tämä on oikea tie ja jos meillä on parempaa dataa, niin silloin pystymme tekemään parempia löydöksiä ja johtopäätöksiä, joten tämä on todella merkittävää. Kovasti odotan kompromissien työstämistä, koska hyvien ideoiden pitäisi löytyä tästä mietinnöstä Enkä eh, aio tehdä pelkästään Jepen kanssa yhteistyötä kompromissien löytämiseksi, vaan toivottavasti myös muiden ryhmien jäsenten kanssa. Kiitoksia. Kiitos Luudek, Jeppe Kufut nyt SNTstä. Thank you, Chair, and thank you uh, for, I think they very constructive. Kiitos uh, puheenjohtaja, kiitos näistä rakentavista kommenteista. Vain uh, Klintsille olette ihan oikeassa viimeisessä huomiossanne siitä, että meidän täytyy noudattaa oikeusvaltion periaatetta tiukasti koko Euroopassa ja sen pitäisi olla prioriteetti jo kaikille meille täällä. Ja samoin mitä tulee ö, taloudellisiin rikoksiin ja veronpiertoihin, ja muuhun, niin tässä on suuri kuilu sen välillä, mitä lainsäädäntöä on ja kuinka viranomaiset sitä täytäntöön panevat. Ja meidän täytyy tämä kuilu saada ö, täytettyä. Vain yksi kommentti vielä mietinnön pituuteen, pituuteen. Siis meillä on äh, rajoitus tässä, painotan sitä. Meillä ei ole niin paljon tilaa kuin haluamme. Me olisimme halunneet siihen enemmän, mutta meidän täytyy nyt keksiä jokin keino äh, priorisoida. Aikaisempien valiokuntien äh, mietinnöt, TAX 1, TAX 2 ja PANAN, niin nehän ovat olemassa ja ne ovat voimassa. Jos meidän pitäisi toistaa kaikki, mitä niissä on sanottu, niin meillähän ei olisi ollenkaan tilaa sanoa mitään tässä, joten meillä on tiukka pituusraja tässä. Joten me rakennamme tämän mietinnön edellisten mietintöjen pohjalle. Olen samaa mieltä myös edustaja Giegoldin kanssa yhteisestä verokannasta ja muusta. Tämä on asia, jossa meidän täytyy hyvin selkeästi puhua ja meidän täytyy hoitaa tämä ennen mandaatin päättyä, päätyttyä. Ja meidän täytyy se yrittää nyt tosissaan painostaa jäsenvaltioita ja neuvostoa. Ja jälleen kerran me painotamme sitä, että meistä neuvosto ei osoita tarpeellista yhteistyökykyä, koska he eivät jaa kaikkia asiakirjoja kanssamme, kuten olemme useasti sanoneet, ja tämän tulemme kirjaamaan mietintömme uudelleen. On todella hankalaa tutkintavaliokuntana tehdä työtä, jos ei saa neuvoston puolelta niitä tarvittavia asiakirjoja, joita työhömme haluamme. En nyt lähde yksityiskohtaisesti kaikkia puheenvuoroja käsittelemään. Me olemme kirjanneet ylös kaikki huomiot. ALV-petokset ovat myös yksi iso luku. Ja paratiisi, paradise-paperien eh, pohjaltakin mehän näimme, minkä, miten, miten tällaisia rajat ylittäviä ALV-veropetoksia tehtiin. Mutta tämän ongelman laajuus on, kuten monet sanoivat, valtava. Ja sitten edustaja Schleinille vielä. Olen samaa mieltä kehitysmaista. Kaikki se, mitä me teemme, sen pitäisi olla johdonmukaista kehitysyhteistyöpolitiikan kanssa. Eli meidän veropolitiikkaamme pitäisi olla yhteensopiva myös meidän kehitysyhteistyöt politiikkamme tavoitteiden kanssa. Se on, se on tärkeää. Meidän täytyy nyt katsoa, mitä, millä tavalla me voisimme tehdä tästä tällaisen horisontaalisen periaatteen. Täytäntöön mehän olemme hyväksyneet hyvin paljon hyvääkin lainsäädäntöä ja me vetoamme tässä, että me haluaisimme seuraavalle mandaatille alivaliokunnan verotukselle – juuri sen vuoksi, että me näemme, että paljon siitä, mitä me suosittelemme ja mitä jo on hyväksytty tällä vaalikaudella tässä parlamentissa, on jatkossa täytäntöön pantava ja me tarvitsemme rakenteen parlamenttiin, jolla tätä työtä jatketaan. Ja lopuksi vielä Polille olen samaa mieltä kanssasi siitä, että tiedon puute ja joskus aika karkeat arviot, joihin joudumme tukeutumaan, ei todellakaan helpota työtämme joten meidän pitäisi todellakin vahvistaa meidän kapasiteettiamme. Sillä tavalla me saisimme paremmat keinot käsitellä veropetoksia. Kiitoksia kaikille kollegoille. Ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa läheisesti, jotta voimme parantaa mietintöä ja perustaa se sille, mitä me olemme tehneet tämän valiokunnan todisteille ja tuloksille. Kiitos. Thank you very much, I'd like to use this opportunity and we'll... Minä haluaisin nyt hyödyntää tämän mahdollisuuden ja toivottaa tervetulleeksi vierailija ryhmän. He istuvat tuolla takana, he tanskalaisia toimittajia, oppilaita ja haluaisin kiittää kiittää kaikkia, joita puhuivat tänään kaikkia tästä hyvin tehokkaasta äh, keskustelusta, jonka onnistuimme päättämään vähän äh, aikaisemmin. Meillä äh, on nyt lyhyt tauko ja sitten aloitamme tasalta komissaari Moskovicin kanssa.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

kaikki. dear colleagues, let us resume the work. No niin, hyvät kollegat, jatketaanpa äh, takse kolmen työtä. Haluaisin lämpimästi toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Moskovicin, joka vierailee tänään äh, täällä. Hän aikoo puhua äh, niiden suositusten täytäntöönpanosta, jota parlamentti on tehnyt aikaisemmissa valiokunnissa tällä kaudella. Lisäksi joulukuussa järjestettävä Ecofinin kokous. Siinä olisi tarkoitus tehdä tärkeitä päätöksiä digitaalista verotuksesta, näin toivomme. Ja sitten aiheena on myös veroparatiisien harmaa lista. On siis monia aiheita, joista voisimme keskustella komissaarin kanssa. Arvostan kovasti sitä, että hän vierailee valiokunnassamme nyt jo toista kertaa ja että hän on joustava ja mm, yhteistyöhalukas parlamentin kanssa. Tervetuloa komissaari ja nyt haluaisin pyytää teitä pitämään alustuspuheenvuoron. Teillä on maksimissaan 15 minuuttia aikaa. Teillä on puheenvuoro. No, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat varapuheenjohtajat, parlamentin jäsenet, kiitän tästä kutsusta. Otin sen ilolla vastaan, kuten aina. Nyt on kulunut yli puoli vuotta, kaksi kuukautta sitä, kun valiokunta perustettiin. Ja nyt onkin varmasti hyvä hetki arvioida, mitä, miten on edistytty, kun yhdessä taistelemme vilppiä ja veronkiertoa vastaan koska Tämän vaalikauden alusta lähtien komissio ja parlamentti ovat kulkeneet tässä asiassa todellakin käsi kädessä. Parlamentin erityisvaliokunta on puuttunut päättäväisesti verokysymyksiin, on ollut taks, takse, takse kaksi panavaliokunta ja sitten näitä veroskandaaleja, jotka tunnemme, ovat, ne ovat seuranneet toisen, toinen toisiaan, Leaks, Panama Papers, Football Leaks, Paradise Papers, sitten niin viimeisin cum ex, osoittaa, että parlamentti voimakkaasti on tarttunut aiheeseen ja siitä on tullut aivan kiistaton toimija veronkierron ja vilpin vastaisessa toiminnassa. Kaksi toimielintämme ovat olleet luonnollisia liittolaisia tässä kamppailussa ja olemme tehneet todella hyvää yhteistyötä tehokkaasti ja kiitän teitä tuestanne olette voineet myös luottaa minun tukeeni meidän pitää vastata Euroopan kansalaisten odotuksiin. 75 prosenttia kansalaista on sitä mieltä, että EU pitäisi tehdä enemmän veronkierron vastaisessa toiminnassa ja siitä pitäisi tulla prioriteettikysymys. Pitää toimia ja nyt pitää jatkaa painostusta vaaleihin saakka, jotta tuleva parlamentti ja tuleva komissio jatkavat tätä alkanutta työtä oikeudenmukaisen verotuksen puolesta unionissa ja avoimuuden, veroavoimuuden puolesta. Kolme vuotta sen jälkeen, kun luotiin ensimmäinen erityisvaliokunta, eh, joka käsittelee verotusta. Nyt on aika arvioida toimintamme tuloksia. Uskon, että voimme olla ylpeitä edistyksestä, jota olemme saaneet aikaan tällä vaalikaudella. Ja enemmän on tehty neljännen vuotena kuin 20 aikaisempana vuotena. Olemme yhdessä osoittaneet, että on mahdollista edistyä huolimatta yksimielisyysesteestä, joka aikaisemmin ainakin on usein meitä estänyt toiminnasta. Ja vuoden 14 jälkeen olemme onnistuneet hyväksymään 14 ehdotusta yksimielisesti. Mielestäni tämä kyllä osoittaa selkeästi mentaliteetin muutosta jäsenvaltioissa. Tietysti on tapahtunut, on ollut painostusta suurelta yleisöltä, kun on syntynyt näitä skandaaleita, ja kansainvälinen painostuskin on ollut esillä. Ja samoin parlamentti on ollut aktiivisena. Nyt ei enää voitu olla toimimattomina, ja tilanne on muuttunut näiden neljän vuoden aikana kaksi periaatetta on johtanut omaa toimintaani niin samoin teidän. Avoimuus ja verotuksellinen oikeudenmukaisuus. Mitä tulee verotukselliseen avoimuuteen? Kaikkein tärkein ehdotus on varmastikin se ehdotus, joka pyrkii tekemään avoimuudesta, äh, saamaan avoimemmaksi verovälittäjien toiminnan pankit, äh, asianajotoimistot, jotka myyvät tavallaan näitä verooptimointipalveluja, jopa aggressiivisia sellaisia kansalaisille tielle. Ja pitää puuttua tiukasti näihin kysymyksiin, joskus toimitaan vähän laillisuuden rajoilla. 2020 välittäjät joutuvat välittämään nämä verosuunnitelmansa kansallisille viranomaisille tavoitteena ei ole valvoa, että rangaistaisiin, vaan ensinnäkin antaa keinot hallinnolle korjata omaa lainsäädäntöään, jos ovat sitä mieltä, että jotkut verosuunnitelmat heikentävät liikaa verotettavaa pohjaa, ja sitten täytyy määritellä selkeät pelisäännöt veroneuvojille, jotta vältetään tällaiset harmaat alueet, koska yleensä pela- pelaaminen vähenee, kun ollaan tiukasti veroviranomaisen silmien alla. Olemme laajentaneet avoimuuskäsitettä koskemaan välittäjiä, mutta ei vain näin. Meidän pitää myös yleistää tiedonvaihtoa koko Euroopassa. Ja tiedonvaihto on todellakin kaikkein tärkeintä koskien näitä viimeaikaisia paljastuksia, samoin CumEx-tapaus. Tämä osoittaa aikaisemmin tiedonvaihto oli vielä vapaaehtoista ja silloin oli myös paljon puutteita. Ja tätä tilannetta piti korjata. Tämän takia 2014 vuoden jälkeen on ehdottanut, että muutettaisiin pelinsääntöjä Euroopan tasolla aikaisemmin tietoja vaihdettiin pyynnöstä sattumanvaraisesti, mutta nyt tämä on pakollista tiedonvaihtoa ja se on useimmiten automaattista tiedonvaihtoa. Tällä hetkellä jokaisen jäsenvaltion pitää väli, välittää kaikille muille jäsenvaltioille välttämätöntä tietoa tileistä, verosopimuksista, yritysten ja valtioiden välillä ja, ja monikansallisten maksamista veroista eri maissa. Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö kulkee tiedonvaihdon kautta, mutta myös reilun verotuksellisen pelin kautta jäsenvaltioiden kesken. Me tiedämme hyvin, että jotkut jäsenvaltiot puolustavat eurooppalaisia verotuspuitteita, joissa kilpailu palvelee niiden omaa kilpailukykyä. Tässä on jonkinlainen liiketoimintamalli, joka liittyy joihinkin jäsenvaltioihin. Me tiedämme senkin, että tällaiset vero, edulliset verojärjestelmät, niitä ve, yritykset väärinkäyttävät, jotka toteuttavat harjoittavat sen strategista, äh, strategista aggressiivista verosuunnittelua, että välttävät veromaksua. Tämä, tämä on epäreilua verokilpailua ja muut kärsivät. Komissio on siis tarttunut tiukasti tähän ongelmaan. Viime maaliskuussa ensimmäistä kertaa osoitimme seitsemän jäsenvaltioiden suuntaan, joiden verojärjestelmiä varsin usein käytetään meidän mielestämme aggressiiviseen verosuunnitteluun. Haluan puhua selvästi yhdestä asiasta. Tavoitteena ei ollut osoittaa sormella eikä leimata ketään, vaan piti, halusimme myötävaikuttaa että luodaan yhteiset veropuitteet, joka, joiden kautta valmistetaan kilpailukyky Euroopassa ja joka palvelee kaikkia yrityksiä yhteisellä alueella. Me samoin 500 miljoonaa kansalaistamme olen nähnyt useita, tavannut useita ministereitä, joita tämä koskee, ja he ovat esitelleet minulle konkreettisia toimenpiteitä vielä hiljattainkin, ja tämä on askel aivan oikeaan suuntaan suuntaan. Paljon on tietysti jäljellä tehtävää, mutta tämä vuoropuhelu jatkuu ja se toimii. Me olemme myös toimineet, pyrkineet torjumaan tai saamaan aikaan verotuksen vir- avoimuutta rajat ylittävällä tavalla – Veroparatiisit tietenkin ovat tässä ratkaisussa roolissa. EU on kantanut näissä kysymyksissä oman vastuunsa joulukuussa 2017. Meidän pyynnöstämme ministerit hyväksyivät ensimmäistä kertaa tällaisen mustan listan veroparatiisista koko maailmassa. Tiedän, että edelläkin keskustellaan, onko tämä lista tarpeeksi kattava vaiko ei, ovatko siinä oikeat maat vaiko ei. Minä kiinnitän enemmänkin huomiota tällaiseen harmaaseen listaan kuin mustaan listaan. Siinä on kuitenkin 65 maata, joita on kehotettu ryhtymään toimiin, ja jos eivät, niin ne pannaan sitten mustalle listalle. Ja voin kertoa, että minä en äh, kerro, mitä kenenkin pitäisi tehdä, mutta tämä on toiminut todella tehokkaasti. Jotkut maat jota en nyt halua mainita, ovat jo ryhtyneet korjaaviin toimiin, jotka sitten joita käydään läpi sitten ensi vuoden alussa. Esimerkkinä vaikka vaan Namibia, joka on päässyt mustalta pois ja nyt vain viisi maata 700 alkuperäistä on edelleen tällä listalla, joten kyllä voidaan ryhtyä oikeisiin toimiin. Verotuksen oikeudenmukaisuus ja avoimuus on toinen tärkeä pilari tässä taistelussa ja haluaisin korostaa yhtä komission aloitetta, miten verotetaan nimittäin digitaalista alaa. Miksi oli välttämätöntä tehdä konkreettisia ehdotuksia tällä alueella, koska ihan muutamassa vuodessa digitaalista digitaalisuus on muuttanut kansantalouksiamme ja meidän vero, kansainväliset verosääntömme eivät ole juurikaan muuttuneet oikeastaan kokonaan mm, sen vuosisata. Miten voidaan verottaa digitaalialaa? Usein tämä on aineetonta ja verotus taas usein tukeutuu fyysiseen läsnäoloon. Meillä on vanhentuneita sääntöjä ja tästä seurauksena digitaaliset voitot ovat jääneet lähes verotuksen ulkopuolelle, tai niitä ei ollenkaan veroteta EU-ssa, ja tämä on tietysti tilanne, mitä ei mitenkään voida perustella ja hyväksyä, ja siitä on tullut täysin sietämätöntä kansalaistemme silmissä, ja siihen piti nyt puuttua. Tämä uhkaa myös pitkällä aikavälillä meidän julkisen äh, sektorin rahoitusmahdollisuuksia, ja digitaalinen talous vain tulee kasvamaan, niin sen rooli kasvaa. Ja tämä sitten haittaa sisämarkkinoilla kilpailutilannetta. Digitaaliset yritykset ja muu, muut yritykset, niiden välillä on valtava verotuksen ero, 23 prosenttia ja 3 prosenttia toisilla veroasteena, ja se kyllä estää verotuksessa oikeudenmukaisuuden ja siksi komissio on tehnyt kaksi ehdotusta, jotta taataan oikeudenmukainen tasa-arvoinen verotus. Ensinnäkin halutaan uudistaa y- yhteisöverosääntöjä, otetaan käyttöön ö, digitaalinen läsnäolokäsite ja toinen, jonka tunnette, Ecofin ensi viikolla tästä päättämään halutaan saada aikaan väliaikainen liikevaihtovero, joka liittyy tiettyyn digitaaliseen toimintaan EUn alueella, niin tehän tiedätte kyllä, että vielä jäsenvaltiot eivät ole päässeet yhteisymmärryksen tästä asiasta, mutta voin myös sanoa, että tuki on kuitenkin kasvanut tätä ehdotusta kohtaan suuresti ja tulen tekemään työtä loppuun asti, jotta jäsenvaltiot voittavat vastenhakoisuutensa ja ennen, vu- ennen vuoden loppua. Ja Tietysti tämä on vaikeaa, mutta ei mahdotonta, joten me jatkamme painostusta tämän suuntaisesti. Haluaisin sitten hiukan todeta, että tässä tulee tavallaan yksimielisyyden rajat vastaan sit, tämä voi, voi tavallaan halvauttaa meidät. Sama koskee esimerkiksi rakenteellisia uudistuksia. Olemme paljon edistyneet kuitenkin näissä verokysymyksissä, ALV-kysymyksessä, CCCTV-kysymyksessä, transaktiovero, energiakysymyksessä, digitaalisella verotus. Paljon on siis edistetty, mutta vielä ei ollut työtä loppuun viety. Ja tässä yksinäisyys on ollut esteenä, siksi minä ehdottaisin, että siirrytään määräenemmistöäänestykseen verotuskysymyksissä ensi vuoden lopussa, niin kuin Jean-Claude Juncker ilmoitti puheenvuorossaan koskien unionin tilaa. Tämä uudistus olisi lisäisi joustavuutta unionissa, koska tätä kautta voitaisiin mennä pidemmälle näissä tärkeissä prioriteettikysymyksissä, jotka ovat tärkeitä kysymyksiä kansalaisille. Tämä olisi myös demokraattisesti edistyksellistä, koska ei ole normaalia, että yksi voi estää enemmistön tahdon myös määräenemmistöäänestys auttaisi siinä, että voidaan tehdä tärkeitä uudistuksia sisämarkkinoille ja laajentaa sovellusalaa verotuksesti Euroopassa. Ja yksi alue, jossa ei ole ollenkaan edistytty, on ympäristönsuojelukysymys ja miten verotetaan saastuttamista ja sitten yhteinen Euroopan energiapolitiikka, energia-alan verottaminen – tätä kaikkea voi, tässä voitaisiin tehostaa koordinaatiota. Olen vakuuttunut, että käytänne, ryhmällä on tässä tärkeä rooli, koska vertaispainotus on hyvin tärkeä ja komission on vaikea tarkistaa yksin, minkälaisia verotoimia on kaikissa jäsenvaltioissa tehty, mutta tässä tämä toimintasääntötyöryhmä on tuollaisen hyödyllinen se ei ole kuitenkaan toiminut niin tehokkaasti kuin sen pitäisi. Tämän takia komissio laatii raportin, jotta voitaisiin parantaa sen toiminnan tuloksellisuutta sitten, kun se on uudistettu, olen varma, että tämä ryhmä, ryhmä voi olla komissiolle ja parlamentille hyvä liittolainen, kun vaadimme parempaa vero-oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta Eurooppaan. On kiistatonta, että Eurooppa on tavallaan ottanut tällaisen johtajan aseman maailmanlaajuisesti ja puolustaa nyt tällaista hyvän verohallinnon mallia Tällä kaudella eh, EU on tullut kuulluksi. Me ensimmäisenä olemme hyväksyneet OECDn toimintasuunnitelmia, BEPS-suositukset. Olin itse valtiovarainministerinä aikanaan ja sitten kun tämä eh, USA tehtiin ehdotuksesta, samoin Euroopan isot maat tekivät eh, ehdotuksia OECDn mukaisesti ja mukana oli oikeastaan lähes kaikki suuret EU-maat ja sitten EU itse kokonaisuudessa liittyy tähän. Me olimme osallistuneet G20-työhön digitaalialalla ja käymme kolmansien maiden kanssa vuoropuhelua. Ja BEPSin lisäksi hyväksyimme tämän ATAD-direktiivin, veronkierrovastaisen direktiivin ja haluamme mennä vieläkin pidemmälle, jotta EU-ssa saadaan aikaan modernia oikeudenmukaista verotusta – Korostan näitä kysymyksiä joka kerta G20, koska siellähän e, siis torstaina alkaa muuten juuri G20 kokous Buenos Airesissa. Työtä on siis paljon jälleen. Nyt meillä on vielä jonkin verran aikaa ja yhdessä voimme tarkastella niitä kysymyksiä. Nyt on kuusi kuukautta käsitellä Euroopan kysymys ennen vaaleja. Meidän pitää korostaa, mitä lisäarvoa EUsta syntyy. Olen varma, että verotus on tässä oikein hyvä sektori, koska tässä asiassa olemme tehneet paljon. Ja ilman EU ei voi saada aikaan mitään verotuksessa. Jotkut luulevat, että voivansa ratkaista nämä kysymykset omassa maassaan, niin historia kyllä varmastikin on jo osoittanut, että se on täysin mahdotonta. Komission ja parlamentti voivat tehdä jatkossakin hyvää yhteistyötä, viedä asioita voimakkaasti eteenpäin. Seuraava uusi komissio voi luottaa varmasti tulevaan parlamenttiin, niin kuin tälläkin vaalikaudella on ollut tilanne, ja kiitän teitä vielä yhteistyöstä. Olisi ehkä tehokasta, että luotaisiin tällainen alivaliokunta, joka käsittelee täysväiväisesti verotuskysymyksistä, mutta minä en tietenkään voi näistä asioista päättää, vaan se kuuluu parlamentille, miten se järjestää oman työnsä. Mutta yhdessä me voimme kuitenkin edistää keventää verotusta EU-ssa ja koko maailmassa saada aikaan parempaa tehokkuutta ja verotuksesta oikeudenmukaisuutta. Minä ainakin tulen tekemään äh, työtä näiden asioiden puolesta siihen asti, kun olen tässä virassa. Kiitos. Thank you very much, Commissioner, for, for the... Kiitoksia komissaari niistä monista asioista, jotka ovat yhteisiä meille. Nyt aloitan äh, keskustelun. Viisi minuuttia kysymystä ja vastausta varten. Kysymys ei saisi olla pidempi kuin minuutti. Jos vain mahdollista, aloitamme yhteisesittelijöistä. Ensimmäisenä EPPstä Ludek Niedermayer. Kiitoksia ja kiitos hyvä komissaari siitä, että olette täällä tänään ja sitoutuneet tähän tehtävään. Meillä on kolme nopeaa kysymystä. Äh, marraskuussa 2017 julkaisitte äh, asiakirjanne aggressiivisesta vero verosuunnittelusta ja maakohtaiset suositukset. Mitä seurantaa on tapahtunut ja oletteko nähnyt eh, jonkinlaista reaktiota tai parannusta? Toinen kysymys, kun olemme keskustelleet useampaan otteeseen Yhdysvaltojen verouudistuksesta, ilmaistiin näkemys, että jotkut näistä määräyksistä voisivat olla ristiriidassa VTO-sääntöjen kanssa. Onko tässä asiassa tapahtunut edistystä? Ja lopuksi äh, keskustelussamme takse kolme mietinnöstä molemmat, monet kollegat korostivat toimenpiteitä, kuten yhtenäinen yhtenäinen yhtiöveropohja ja ALV-uudistus. Te sanoitte juuri muutama minuutti sitten, että suunnitelma on, että jäsenet luopuisivat tai siirtyisivät määräenemmistö päätöksiin, jos tämä ei onnistu, niin mitä sitten tehdään? Vahvistettu yhteistyö vai odotetaanko vain, että he muuttavat mieltään? Kiitos näistä kysymyksistä. Me olemme tehneet paljon lainsäädäntöä viime vuosina ja toimineet aggressiivista verosuunnittelua vastaan. Olemme käyttäneet kaikkia mahdollisia välineitä, erityisesti Euroopan talouden ohjausjaksoa. Eteeni on tullut kansalaisjärjestöt, jotka ovat todenneet, että ei ole normaalia, että emme näe, että täällä Euroopassakin on veroparatiiseilla. Näen kyllä, että kuitenkin kaikki EU-maat ovat hyväksyneet BEPS-suositukset, mutta silti on väärää toimintaakin ja tässä on tärkeää käydä vuoropuhelua myös Euroopan talouden ohjausjakson yhteydessä. Pitää tavata eri jäsen valtioiden virkamiehiä ja vahvistaa kansallisia virkamiehiä, koska mitä tulee aggressiiviseen verosuunnitteluun, se on tärkeä kysymys ohjausjaksossa. Kun katsotaan sitä yksityiskohtaisesti ohjausjaksossa aggressiivista verosuunnittelua. Tätä kautta voidaan vaihtaa, voidaan keskustella jäsenvaltioiden kanssa. Ottaisin vain yhden esimerkin esille. Nimittäin Alankomaat oli yksi maa, jolle antiin suositus tästä aiheesta ja eilen tapasin senaattoreita tästä maasta, jotka ehdottivat muutoksia omassa maassaan, ja ne julkaistiin tänään, ja ne ovat kyllä aika näyttäviä muutoksia. He haluavat varmistaa, että yritykset eivät väärinkäytä heidän lainsäädäntöään alakomaista muualla. Olen varma, että tämä ei olisi tapahtunut näin ilman tällaista vertaispainostusta ja ilman yhteistä toimintaamme. Tämä on vain yksi esimerkki, mutta USA verouudistukset, vielä työstämme tätä asiaa edelleenkin, uskomme, olemme huolissamme siis jostakin kysymyksestä siellä, ja sitten väärinkäytöstä vastaisista verosäädöksistä ja sitten miten kohdellaan teolliset tekijänoikeuksia verotuksellisesti. Me uskomme, että tässä voidaan rangaista räätyyttäviä transaktioita myös EUn kanssa, ja tähän, no, tämä herättää kysymyksiä johdonmukaisuudesta. Ja tätä voitaisiin nähdä jopa valtion apuna joskus. Me vielä tutkimme tätä asiaa ja käymme edelleen dialogia USA-laisten kanssa järjestämme kokouksen USA vasta- tai pidämme kokouksen New Yorkissa syyskuun lopulle vielä työstämällä tuloksia ja jatkamme vuoropuhelua heidän kanssaan. Sitten CCCTBstä ja muista kysymyksistä. Mm, se, mitä minä toivon, tiedän, että emme voi viedä tätä asiaa vielä loppuun Olemme olleet yhteydessä liikemaailmaan niin he olivat pettyneitä siihen, että me emme voi viettää siellä loppuun. Mutta kun tulin komission te virkaan, oli olemassa ehdotus, joka, jonka joudumme vetämään pois ja tekemään uuden ehdotuksen. Tämä on teknistä työtä ja tulokset ovat aika positiivisia ja minä odotan ja toivon, että seuraajani pystyy jatkamaan tästä ja vie, viemään asian loppuun muutaman kuukauden aikana. Tämä koskee tätä äh, digitaalista verotusta ja yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa. Ei pidä hylätä tätä kamppailua ja taistelua. Sama koskee myös ALV-veroa. Siinä on jonkin verran edustettu, mutta ei vielä täysin. Yksi asia pitää tehdä selväksi. Määräenemmistöehdotus. Sen ei pidä hidastaa meidän toimintaamme kun työstämme näitä jo tehtyjä ehdotuksia, meidän pitää yrittää viedä nämä asiat loppuun niin nopeasti kuin mahdollista. Thank you very much, Jeppe Kiitos oikein paljon, Jeppe Kofod, S&N sitten. Kiitos hyvä komission jäsen, että tulitte tänne ja haluaisin aloittaa ilmaisemalla arvostukseni hyvästä yhteistyöstä tässä, kun taistelemme veropetoksia vastaan Euroopassa. Tämä on hyvin tärkeä taistelu ja hyvin paljon saavutettu teidän mandaattinne kautenne aikana. Mutta hyvin paljon täytyy vielä saada tehtyä ennen koko kauden päättymistä. Yksi asia, josta haluaisin puhua, on tämä jatkuva yritysverokantojen lasku. Jos katsotaan menetä vuosia, niin tämä on laskenut 35 äh, prosentista 22 nykyisessä EU-ssa ja näyttää laskevan yhä enemmän. Miten komissio voisi löytää tällaisen minimi tehokkaan äh, yhtiöverotuksen, äh, koska tämähän ei ole EUn toimivaltuus. Onko tästä keskusteltu neuvoston kanssa? Onko mitään suunnitelmia? Sitten toinen kysymys. Te mainitsitte Cumex asian ja tarpeen todelliselle yhteistyölle EUn viranomaisten kesken. Oletteko te nyt tyytyväinen tähän uuteen direktiiviin, joka on ollut voimassa pari vuotta? Onko meillä tarpeelliset rakenteet? Eikö meidän tulisi keskittää enemmän tällaiset varoitusjärjestelmät ja, ja virheiden löytämisjärjestelmät, koska eilisessä kuulemisessa kävi ilmi, että tämä skandaali vain jatkuu. Vastaavanlaisia petosvyhtejä on käynnissä jäsenvaltioissa vielä tänä päivänä. Me tarvitsemme keinot pysäyttää ja lopettaa tämän. Uh, I think that um, on the first... No, uh, ensinnäkin tämä ehdotus CCCTBlle yhteinen yhdistetty uh, yhteinen verokanta. Siinähän ei oikeastaan ole kysymys verokannasta, vaan kysymys on siitä, että me halusimme saada enemmän avoimuutta ja tehokkaampaa yhteistä yhtiöverokantaa. CCCTBn lisäksi meillä on myös tällaisia väärinkäytöstä vastustavia sääntöjä, joilla pyrimme varmistamaan sen, että yritykset eivät luvattomasti laske verokantoja. Minimiverokanta ei kuulu meidän ehdotuksiimme, koska meillä ei ole tällä sektorilla toimivaltuuksia mutta minimitehokas verotus on asia, josta äh, tullaan keskustelemaan enemmän jatkossa jäsenvaltioiden kanssa. Minimitehokas verokanta on se, tarkoittaa sitä, että yritysten pitäisi maksaa minimitaso vero ja äh, EU-ssa huolimatta erilaisista verotus äh, tuista tai, tai kannustimista, mitä ne voivat saada riippuen maasta. Eli tämä on kuitenkin EUn esityslistalla. Komissiohan on jo ehdottanut vuonna 2011, että meidän tulisi ottaa tehokkaat verotuslausekkeet käyttöön, mutta jäsenvaltiot eivät vielä ole päässeet asiasta sopimukseen. Ecofinin johtopäätökset kesällä 2015 vaativat, että keskustellaan ja tarkistetaan käytännössääntöjä – jotka liittyvät yhtiöiden voittoihin ja soveliaaseen verokantaan EU-ssa, mutta tässä ei kuitenkaan löydetty yhteistä kantaa, koska ne olivat hyvin eroa, erilaiset eri mailla. Mutta komissio kuitenkin tulee tarkastelemaan näitä käytännössääntöjä ja tekemään nämä suosituksia. Mitä sitten tulee kumeksiin? Du change au niveau européen minä äh, tällä työllä haluamme vahvistaa, että, tai siis me halusimme, että nämä säännöt muuttuisivat. Niin, tässä tarvitaan kaksi muutosta. Ensinnäkin automaattinen tiedonvaihto, siitä on tullut sääntö, ei ole mitään spontaania tiedonvaihtoa pyynnöstä. Sitten hallinnon yhteistyö on vahvistettua, koska halutaan pakollista automaattista tiedonvaihtoa koskien veropäätöksistä, joita on tehty, veropäätöksistä, maakohtaisista raporteista, vaikka haluaisin, niin kuin tekin, että ne olisivat julkisia koskien, minkälaista, miten, miten yritykset maksavat veroja, monikansalliset yritykset maksavat veroa. Ja sitten hiljattain tämä direktiivi sai täydennystä. Siihen liittyettiin uusia velvollisuuksia, ilmoitusvelvollisuuksia välittäjille, jotka antavat epäilyttäviä neuvoja, jotka kannustavat veronkiertoon en nyt väitä, etteikö petokset ole vieläkin mahdollista. Rikollisilla on kova hyvä mielikuvitus, mutta uskon, että toiminta tulee olemaan nyt vaikeampaa. Sitten puhuttiin toimipisteistä, jotka ovat tässä kattavia. En halunnut niitä tässä arvioida. Minulla on sellainen tunne, että nyt on jo edistetty merkittävällä tavalla, mutta edistyneminen ei ole tämän tarinan loppu. Ja teidän pitääkin tästä päättää. Pitää tehdä lisää ehdotuksia miten voidaan vielä parantaa hallinnollista yhteistyötä yritysten verotuskysymyksissä. Sati, EPP. Sati EPPstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää komissaari. No ensimmäinen kysymykseni liittyy ALV-petoksiin ja mahdollisiin vastatoimiin. Me olemme tehneet varsin paljon vähentääksemme ALV petosmahdollisuuksia, erityisesti karusellipetoksia. On useita teknisiä ehdotuksia siitä, miten eh, olisi toimittava. Haluaisin kysyä teiltä kommenttia. Eh, mikä on teidän näkemyksenne siitä, että sovelletaan näitä teknisiä ratkaisuja ja mikä on tämänhetkinen näkemys asiasta komissiossa? Tekniikat, jotka minulla on mielessä ensinnäkin Eh, jaetut maksut, eli maksu menee osittain pankille, osittain maksun saajalle. Eh, toiseksi eh, elektroninen rekisteri, reaaliaikainen sellainen kaikista transaktioista. Ja kolmanneksi tämän asiantuntijaryhmän ehdotus, että käytettäisiin virtuaalivaluuttaa ALV-verojen maksamiseen. Tämä on varsin eksoottinen ehdotus. Haluaisin kuulla näkemyksenne siitä. Toinen kysymykseni liittyy yleisiin ähm, äh, yhtiöveron laskelmiin liittyvien äh, petoksen vastaisiin sääntöihin, jotka on otettu mukaan ATATin. Äh, toivotan nämä tervetulleeksi. Voisitteko arvioida, miten nämä petoksen vastaiset säännöt on pantu täytäntöön, mitä seurauksia tällä on? ALV-petoksista. Toivotan tervetulleeksi nämä tekniset ehdotukset, jotka mainitsitte, mutta komissio uskoo, että meillä on systeemisempi ja massiivisempi tapa torjua ALV petoksia, karuselipetoksia, jotka aiheuttavat noin 50 miljardin tappiot joka vuosi. Tämä olisi se, että hyväksytään nämä toimenpiteet, joita olemme ehdottaneet rajat ylittävistä operaatioista, eli ne pitäisi, niitä pitäisi kohdella samoin kuin kotimaan transaktioita. Tämä on asia, josta me nyt keskustelemme. Ja me näemme, että riittävää edistystä ei tapahdu. Minä olen vakuuttunut siitä, että meillä täytyy olla lopullinen ALV-järjestelmä. Meillä on liian pitkään ollut väliaikainen järjestelmä. Se on jo 25 vuotta vanha, kohta 26 ei tämä ole sopivaa, joten todella vaadin, että jäsenvaltiot edistyisivät tässä asiassa huolimatta siitä tai toisesta kokeesta, käänteistä verovelvollisuudesta tässä ei ole, ei ole kyse. Atard, von, Atard 1 on asia, joka on pantu vasta vähän aikaisten täytäntöön. Meillä ei ole vielä sen täytäntöönpanosta arviota. Mutta jos palveluyksikölläni niin on jotain ajankohtaisempaa tietoa kuin mitä minulla on, niin lähetämme sen teille. Thank you. Kiitoksia väliaikainen ALV järjestelmä on jopa pidempi kuin väliaikainen joukkojen, väliaikaiset joukot maassa, mutta nyt tässä teistä Eli Shine. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia komissaari Moskovici, että olette jälleen täällä valiokunnassamme. Näinä vuosina on ollut yksi skandaali toisensa jälkeen. Tämä on osoittanut, että kun meillä on tätä hullua verokilpailua jäsenvaltioiden kesken, niin kaikki häviävät. Kaikki jäsenvaltiot häviävät ja ainoastaan ne voittavat, jotka onnistuvat äh, maksamaan äh, lähestulkoon nollaveroa. Kahdesta asiasta äh, puhuittekin jo, mutta haluaisin vielä vähän enemmän selkeyttä. Missä vaiheessa olemme yhteistä yhtiöveropohjan suhteen. Mitä estoja teitä meillä on tämän tärkeän toimenpiteen hyväksymisessä ja samoin maakohtaisessa ähm, raportoinnissa CBCRissä, joka on toinen tapa välttää, toinen tapa ehkäistä verotuksen välttäminen ylikansallisissa yhtiöissä. Toivon, että komissio on jo ähm, laatinut vaikutusten analyysejä jäsenvaltioiden ja EUn verotuksesta kehittyviin maihin, jotka kärsivät vielä enemmän tästä suuryritysten veronkierrosta. Kansalaiset odottavat selvää vastausta siitä, että mitä, e, mitä hyötyä EUsta on. EUn ulkopuolellakin pitäisi katsoa, ettei viedä rahoja kansalaisilta ja mm, tulevilta sukupolvilta. Niin, tässä asiassa, niin kuin sanoitte, kaikki ovat häviäjiä. Tässä ja va- va- talot hyvin riippuvaisia toisistaan. Ja tämä vaikuttaa yleiseen moraaliin, avoimuuteen, menetetään tuloja, ja luo epäluuloa kaikissa jäsenvaltioissa ja kokonaisuudessaan koko EU:ssa. Tässä me tarvitsemme Eurooppa. Viime vuosina olemme paljon tehneet asiassa ja on selvää, että me muuten voineetkaan toimia ja kukaan ei pysty toimimaan eri, eri, eristyksissä näissä kysymyksissä. Päinvastoin, koska me emme pysty, jos emme pysty edistymään, niin silloin yleinen mielipide kyllä on no, kovin pettynyt. Sitten otit esille tässä kaksi tärkeää kysymystä, mitä tulee yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan. Tässä tarvitaan kollektiivista lähestymistapaa, tarvitaan eurooppalainen yritysverotusmalli. Se on välttämätöntä, jos halutaan todelliset sisämarkkinat myös verotuksellisesti ajatellen. Ja olen vakuuttunut siitä, että näin yrityksetkin voivat harjoittaa toimintaansa sujuvammin, helpommin, halvemmalla, ah, edullisemmin kuin markkinoilla, jotka jolla samanaikaisesti toimitaan jatkuvasti veronkiertoa vastaan. Eurooppalaiset yritykset ovat saaneet, ovat tukeneet kovasti CCCTVtä, mutta pallo on nyt jäsenvaltioiden kentällä. Tiedän, että jo nyt ette me pysty tällä vaalikaudella viemään asiaa loppuun, mutta toivon, toivon kuitenkin, että parlamentin avulla saadaan yhteisymmärrys tärkeimmistä kysymyksistä vielä ennen tämän vaalikauden loppua, jotta sitten tämä asia voidaan tämä hyvässä tilanteessa seuraavalle vaalikaudelle ja voidaan viedä se silloin loppuun ilman pahoja viivästyksiä enää. Yhdestä asiasta keskusteltiin ja se oli juuri tämä yhdistämispuoli tässä lainsäädännössä ja konsolidointipuoli. Ja en unohda sitä, että tähän liittyy nämä kolme c tavallaan. Mitä tulee maakohtaiseen julkiseen raportointiin, tiedän, että parlamentille tämä on tärkeä kysymys myös komissio näkee avoimuuden strategisesti keskeisenä kysymyksenä. Se on myös globaalisti tärkeä kysymys. Jotkut monikansalliset yritykset huomaan, että ne eivät ole kovinkaan olleet innoissaan tämän avoimuuden puolesta. Jotkut ovat sitä mieltä, että niiden kilpailutilanne kärsii. He eivät voi, ne eivät muka voi toteuttaa tiettyjä toimintatapoja Ja sitten vielä ajatus siitä, että pitäisi paljastaa strategisia tietoja, voi heikentää näitä yrityksiä. Tämä on tietysti, tämä on tietysti tavallaan eri asia. Avoimuus kuitenkin kuuluu kaikille. Yleinen mielipide, parlamentti, kansalaisjärjestöt painostavat jäsenvaltioita parantamaan julkista imagoaan tavallaan avoimuuskysymyksissä, eikä pidä vastustaa tai nähdä avoimuutta ja kilpailukykyä vastakkaisen Siksi on käyty julkista keskustelua. Komission sisäisten keskustelun jälkeen komissio on ollut aktiivinen näissä kysymyksissä ja pyrkinyt muotoilemaan ehdotuksia, joista nyt keskustellaan parlamentissa, neuvostossa ja haluaisin, että tämä etenisi mahdollisimman nopeasti, koska meidän pitäisi pystyä viemään tämä asia loppuun, jonka olemme aloittaneet. Teidän pitää myös painostaa jäsenvaltioita etenemään asiassa, joka ei ole vielä loppuun käsitelty neuvostossa. Ei kuitenkaan ole kyse ollut siitä, että komissiolta olisi puuttunut tarmoa. Kiitoksia Wolf Klintsaldesta. Uh, Te taistelette uh, vero, uh, rikollisuutta ja petoksia vastaan ja talousrikollisuutta vastaan. Hienoa. Mutta mitä tulee oikeudenmukaisiin veroihin, niin te puhuitte myös digitaalisista palveluista. Tässä te olette nyt eh, hieman harha teillä, koska perustitte tämän väärille luvuille. Te perustitte sen simulaatioille, jonka Mannheimin yliopisto on tehnyt. Huomautus mikrofonin ulkopuolelta. No, siinä tutkimuksessa tultiin siihen johtopäätökseen, että digitaaliyritykset maksavat vain 9,5 prosenttia veroa, kun perinteiset yritykset lähes 30 prosenttia. No, todellisuudessa tämä oli vain simulaatio ja tämän tutkimuksen laatija on ottanut etäisyyttä näistä tuloksista nykyään ja hän ei ole enää suostu siihen, että hänen nimeään sen mainitaan tämän tutkimuksen yhteydessä. Ja hän on julkaissut myös tätä tutkimusta vastaan ja hän sanoi selkeästi, että komissio julkaisee valeuutisia. Hän sanoi, että todelliset numerot ovat paljon lähempänä 20 6 prosenttia ja toisella puolella 28 prosenttia. Eli jos digitaalipalvelujen verotus otettaisiin käyttöön näiden väärien lukujen pohjalta, niin tämä olisi riski, koska tässä muutettaisiin sitä, mitä me olemme koko ajan puhuneet viimeiset vuosikymmenet, eli että verotus kannetaan siellä, missä tuotanto tehdään ja ALV siellä, missä myynti tehdään. Ja suurin osa näistä verotettavista yrityksistä ovat USA-yrityksiä ja USA tulee näkemään tämän tariffina, tullimaksuna, eivätkä ne eivätkä, eikä, eikä USA tule sitä hyväksymään ja maksavat takaisin samalla mitalla. Ja sen vuoksi mietinkin tässä, miksi te viette tätä eteenpäin ennen kuin voitte olla täysin varma siitä, että luvut ovat oikeat. Enkä minä vain tässä väitä, että numerot ovat väärin. Kööpenhaminan talousinstituutti sanoo näin. IFO Münchenissä ja sosiaalinen markkinataloussäätiö. Eli siis monet tieteelliset äh, laitokset sanovat, että nämä numerot, joille komissio perustaa ajatuksensa, ovat väärät, joten siksi voin vain pyytää teitä olemaan varovainen eikä menemään liian nopeasti sellaiseen suuntaan, joka voi sitten näyttää olevan väärä. No, luvuista voidaan aina puhua te yhdellä tavalla, kuten te, tai toisella tavalla. Kun kollegani Margareta Vestoger johti tiettyjä tutkimuksia ja teki johtopäätöksiä. Ei minun tässä nyt tarvitse antaa nimiä. Te kaikki tiedätte. Se ei johtunut siitä, että todellinen summa oli 9, verokanta oli 9 prosenttia, vaan 0, jotain prosenttia. Eli todella tärkeät isot yritykset maksavat hyvin vähän tai ei lainkaan veroa siellä, missä he luovat tämän arvon. Eli näiden verottaminen olisi ihan legitiimiä ja jäsenvaltioiden tulee tästä keskustella. Ja tässä vaiheessa niin viikko ennen ECOFINia ei vielä ole mitään keskusteluita. Meidän täytyy antaa kuitenkin jonkinnäköinen poliittisen tahdon symboli, koska meiltä odotetaan sitä. Katsotaan, mitä tapahtuu ensi viikolla – ja minkälaisiin johtopäätöksiin me sitten päädymme. Mutta yksi asia, josta voimme varmasti molemmat olla samaa mieltä, on riski. Riski, jos meillä ei ole yhteistä kantaa, niin se on kaikkein pahinta koko markkinoille ja e, eurooppalaisille yrityksille. Toiseksi te mainitsitte USA, tämä on myös asia, josta me olemme puhuneet e, kun e, kävin Washingtonissa kuusi kuukautta sitten. Minulla oli siellä tapaamisia. USA-valtiovarainministeri on samaa mieltä siitä, että meillä on globaali ongelma, joten meillä on ongelma. Ja meidän täytyy toimia globaalisti. Kysymys kuuluu enemmän, että onko EU tässä johdossa vai ei. Meistä EUn tulisi osoittaa johtajuutta ja siksi meillä on kaksi ehdotusta pöydällä, ei vain yhtä. Äh, Wilburon kanssa tämä oli hieman hankalampaa. On kaksi asiaa, jotka tässä haluan sanoa. Minä en koskaan sano, että tämä olisi jonkinnäköinen kafa öö, vero. Tässä on kysymys paljon enemmästä. Koska ne yritykset, joiden tulot ovat yli 750 miljoonaa euroa – tämä ei ole GAFA-vero, vaan oikeastaan kuulostaa enemmän tällaiselta anti-USA-verolta. No nämä 250 yritystä, joita tämä koskisi. Niiden joukossa noin puolet olisivat amerikkalaisia, koska ne johtavat tällä sektorilla, mutta yksi kolmasosa eurooppalaisia ja muut sitten muualta päin maailmaa. Joten ei tämä ole protektionistumista, ei tämä ole anti eikä tämä ole anti-USA en minä usko tällaisiin äh, kostoihin. Ja siitä me puhuimme amerikkalaisten ystäviemme kanssa ja tulemme jatkamaan näitä keskusteluita tulevissa kokouksissa. Ja kun puhun valtiovarainministeriön kanssa, niin minä sanoisin, että meidän yhteistyömme on hyvin harmonista ja se on kaikkien hyväksi. Sven Giegold. Kiitos äh, komissaari Sven Giegold vihreistä. Kiitos No niin, ensinnäkin haluaisin toistaa kiitokset teille komission jäsen siitä, mitä olette saavuttanut. Voimme ihan rehellisesti sanoa, että millään muulla EU-lainsäädännön alalla eh, ei ole tapahtunut niin paljon edistystä viimeisen viiden vuoden aikana kuin verotuksen ja rahanpesun alalla. Rahanpesu on nyt teknisesti, ei ole teknisesti teidän vastuullanne, mutta hoidatte sen yhdessä Jourovan kanssa. Silti meidän on oltava avoimia ja suorapuheisia ja sanottava, että kansalaiset eivät voi vielä olla tyytyväisiä, eivätkä he olekaan. Se, mitä me eilen täällä kuulimme, komissaari, oli, se oli todella mm, shokeraava kuuleminen. Kaikki olivat tästä varmasti samaa mieltä riippumatta poliittisesta taustasta. Cum ex asia osoitti ja toimittajat osoittivat, että huolimatta meidän ponnisteluistamme cum ex ja cum cum jatkuu. He sanoivat aivan selvästi, että tämä on eurooppalainen skandaali. Siinä on paljon rajat ylittävää toimintaa ja meidän on siirryttävä kohti eurooppalaista veropoliisia, ja eurooppalaista verohallintoa, jota meillä ei vielä ole. Siksi komissari on kauhistuttavaa, että suurin osa eurooppalaisista valtiovarainministeristä eivät edes kommentoineet tätä. Te olette nyt hieman varovaisesti kommentoinut tätä ja varovaisesti tätä kommentoineet aikaisemmin, mutta voitteko sitoutua te ryhtymään tiukkoihin toimiin kum ja kum kumin suhteen? Te voisitte vaatia tutkinnan Euroopan rahoitusviranomaisten puitteiden suhteen käyttämällä niiden ohjesäännön tiettyä artiklaa ja voitte tutkia tätä, kuten olette tutkinut muitakin asioita ja tehdä tarpeellisia ehdotuksia. Emme voi odottaa seuraavaa komissiota. Kansalaiset haluavat nähdä ennen Euroopan vaaleja selvän ja vahvan vastauksen ja luotan teihin. Yksi herra Giegold. Kiitän näistä onnitteluista, koska muistan, kun lähestytään tässä valkoinen loppu. Muistan tämän alun, valkoinen alun, silloin kun keskusteltiin siitä, valitaanko minut komissaariksi vai ei. Ja muistan, että te tuitte minua silloin ja olemme mielestäni tehneet sen jälkeen hyvää työtä, yhteistyötä parlamentin kanssa ja haluan myös kiittää teitä tästä, koska todellakin tämä on ollut hyvää tiimityötä meidän kesken. Mitä tulee tähän kummeksi skandaalin puutuin tähän, koska pelisäännöt ovat muuttuneet Euroopassa. Te olette panneet merkille, että esimerkiksi direktiivi hallinnosta yhteistyöstä on huomattavasti vahvistunut koska tässä on tullut automaattinen tiedonvaihto koskien rahoitustilitietoja ja sitten siellä on uusia säädöksiä, mitä tulee ilmoitusvelvollisuuteen koskien välittäjiä. Heillä pitää ilmoittaa mahdolliset verovilppit, syy, aiheet niin. Komissio seuraa valppaasti, miten noudatetaan yhteistyösääntöjä verotuksen tiedon jaossa, ja tästä on tullut selkeä prioriteettikysymys meille. Sitten automaattisen tiedonvaihdon lisäksi, jota jo on laajasti käytössä. Jäsenvaltioiden pitää spontaanisti vaihtaa tietoja silloin, kun he olettavat, että voi olla joku veronmenetys, veronmenetys meneillään jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Silloin kannattaa toimia nopeasti, että löytää mahdollinen vilppi. Sitten myös tilastot voivat tässä auttaa ja nyt arvioidaan, miten hallinnollinen yhteistyö toteutuu käytännössä. Sitten kun tämä analysointityö on viety loppuun 2019 alkupuolella ennen Eurooppa-vaaleja, niin silloin ehkä ehdotetaan parannuksia tulevaisuuden varalta, jos se on meistä välttämätöntä. Mitä tulee pankkisektorin, nyt en voi vastata pankkivalvontaviranomaisten puolesta, puhunut Euroopasta tutkimuksesta. Tämä veroskandaali on yksi pitkässä skandaaliluettelossa siis ahneus ja vastuuttomuus on joidenkin neuvojen äh, motiivina, ei laiteta laista, on puutteita lainsäädännössä, hallinnon yhteistyö on puutteellista verotuskysymyksissä ennen kuin me pystymme uudistamaan sitä kunnolla. Ja äh, nähtäväksi että mikä tilanne on jatkossa. Me voimme arvioida hallinnollista yhteistyötä, mutta uudet säädöt tulevat käyttöön pikkuhiljaa tämän skandaalin pitäisi johtaa meidän arviointityötämme. Voin sanoa pari asiaa. Ensinnäkin me otamme huomioon eh, teidän oman tutkimuksenne loppupäätökset. Sitten toinen kysymys, mitä tulee tähän skandaaliin. Halutaan tässä syvällinen tutkimus, jotta voidaan tehdä välttämätön ja voidaan jatkaa työtä ja jatkaa omia, tut, omaa tutkimustamme tässä kysymyksessä. Kiitoksia. E eh, ja nyt EFDstä Pier-Nikola Pedicini. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos komissaari, että olette täällä. Minä halusin palata veroparateiseihin Euroopan unionissa, veroparatiiseihin meillä äh, ihan kotona. Te sanoitte tämän jo aikaisemmin, mutta tämä näkyy myös maaliskuun arviossa. Tämä Belgia, Kyprus, Unkari, Irlanti, Luxemburg, Malta ja Alankomaat käyttävät verosuunnittelun välineitä, jotka ovat niin kutsutusti aggressiivisia. Tämän aggressiivisuuden takia nämä vähän ovelammat maat, näin voi varmaan sanoa, rikkovat meidän sisämarkkinoitamme, koska toisaalta ne vetävät puoleensa yrityksiä muista maista ja toisaalta ne käyvät epä epäreilua kilpailua niitä yrityksiä vastaan, jotka maksavat korkeampia veroja omissa maissaan. En ole tarkoitus nyt sormella osoittaa näitä maita, mutta kyllä tässä nyt on vähän tällaista käännennäisestä todellisuudesta kyse, koska toisaalta näistä muista maista ei ketään palkita koska tavallaan, tai tavallaan näitä maita palkittaan, koska niitä ei rangaista, ja sitten maksajina ovat ne maat, jotka noudattavat tarkkaan EUn sääntöjä. Hmm johtuen sopimusten yksimielisyysvelvoitteesta, joka nyt vasta mandaatin lopussa kyseenalaistetaan, hyvä, parempi myöhään kuin ei milloinkaan, mutta se kysymys, jota kansalaiset esittävät, on, että mitä on konkreettisesti tehty, ei mitä siis aiotaan tehdä, vaan mitä on konkreettisesti tehty tämän epäreiluuden poistamiseksi, jotta olisi tasa-arvoinen verotus ilman poikkeuksia Euroopan unionissa ja missä vaiheessa tämän asian toteuttamisessa ollaan. Kiitoksia hautement controversé. Et euh, il ne pas échappé. Niin on tullut selväksi, että muutkin tahot, kansalaisjärjestöt, ovat laatineet luetteloita veroparatiisista. Mukana oli EU-maita, joskus varsin korkeilla sijoilla olen myös tietoinen akateemisesta tutkimuskilaisuudesta, joka on samansuuntaista. Olen sitä mieltä, että kun toimitaan poliittisesti niin kuin me teemme ja teemme järkeviä päätöksiä, silloin pitää lähteä täsmällistä määritelmistä liikkeelle. Mikä on veroparatiisi? Tässä mielessä me olemme määritelleet oman lähestymistapaamme, kun laadimme sääntöjen kanssa tämän mustan, harmaan listan veroparatiiseista koskien näitä lainkäyttöalueita. Sitten noudattavatko maat web e sääntöjä ja vaihtavatko ne tietoja keskenään vaiko eivät. Nyt on niin, että jos seuraa tätä määritelmää, joka ei ole maailmanlaatuinen, koska 65 maata on harmallistalla ja, ja vielä viisi maata on jäljellä mustallistalla, se on huomattava määrä, eikä mukana ollut EU-maita, joita pidettäisiin veroparateisina, joten lähtökohtana, kun tein tämä seulonnan maista nähdäksemme, minkälainen lista voitaisiin laatia, niin mukana ei ollut Euroopan EU-maita. Ja kun katsotaan tätä tarkka- tarkkaa määritelmää, niin EUssa ei ole veroparatiiseja. Mutta koska nyt olen kuitenkin tietoinen siitä, että on tällaisia käytäntöjä, joita ei voida kuitenkaan hyväksyä, niin olemme hiukan käsitelleet asiaa eri tavalla ja olemme ottaneet käyttöön talouden ohjausjakson, jotta voimme ystävällismielisesti käydä vuoropuhelua ja painostaa vähän tiukemminkin tiettyjä valtioita, joissa on käytössä aggressiivista verosuunnittelua tai käytäntöjä, jotka rohkaisevat aggressiiviseen verosuunnitteluun. Seitsemän maata on nimetty. E- ECOFIN kokous ei todellakaan ollut kaikkein mukavin Viime aikoina vastasin tiukasti, mutta rauhallisesti eri kysymyksiin, ja me aiomme jatkaa tällä tiellä jatkossakin. Ja äsken mainitsin tässä Alankomat, mutta muitakin esimerkkejä löytyy. Ja eikä tämä painostus suinkaan ollut turhaa, koska tämä on johtanut siihen, että käyttäytymisiä on, muute, on muuttunut. Ja uskon, että Euroopan ohjausjaksoa voidaan käyttää hyvin ja älykkäällä tavalla. Ensimmäistä kertaa minun aloitteestani ollaan ollut yhteydessä veroviranomaisen ja nyt on sotkettu, yhdistetty nämä kaksi eri tasoa ja olemme analysoineet tilannetta. Ja sitten kun jaetaan analyysejä ja sen johtopäätöksiä, niin silloin voidaan alkaa muuttaa käytäntöjäkin. Mario Borghezio for INF. Mario Borghezio ENFstä. Kiitoksia puheenjohtaja, puheenjohtaja, komissaari. Vastauksissanne kuulin liiallista varovaisuutta siinä, että halutaan tunnustaa nämä tekijät tässä CumEx-skandaalissa. Olitte hyvin, liikuitte hyvin yleisellä tasolla, mutta taallisesti myönsitte, että nämä tekijät ovat suuria pankkeja, eurooppalaisia ja maailmanlaajuisia pankkeja – tutkimukset äh, näin osoittavat Saksan äh, syyttäjälaitoksen tutkimukset, samoin tutkivien journalistien tutkimukset, jotka eilen täällä samassa salissa äh, sanoivat, että tätä skandaalia ei ole mitenkään tehokkaasti yritetty torjua. Ja jos otamme huomioon, kuinka valtava tämä skandaali on ja millaisia haittoja siitä on syntynyt, ne ovat valtavia joillekin maille, mutta merkittäviä myös pienelle maalle, kuten Italia, 4,5 ja puoli miljardia. Ja nämä asiantuntijat sanoivat meille, että Italian kaltaisissa maissa tämä skandaali jatkuu ja haitat lisääntyvät. Joten minä haluaisin kysyä, että ettekö ole sitä mieltä, että olette heikkoja, olette ollut heikko, ei vain koska olitte valtiovarainministeri vielä silloin, kun skandaali käynnistyi, eikä myöskään näinä kuukausina teiltä komissaarina ole kuullut vahvaa sanaa. Te puhutte tiukasti, kun on kyse Italian soimaamisesta ja näin teitte myös, kun on kyse Espanjasta, Ranskasta. Mutta sitten niiden kohdalla ette julkaise yksityiskohtia rikkomismenettelyistä, mutta olette kuitenkin hyvin varautuneita, kun on kyse rahoitusmaailman valtaa pitävien toimista. Teidän pitäisi vähän selittää tätä, koska teidän komissaarina pitäisi puolustaa myös tavallisia säästäjiä ja jäsenvaltioita. Meidän, kuten Giovanni Giolitti, tärkeä valtiomies maastani sanoi, ei minun leiristäni, mutta joka oli tärkeä poliitikko, hän sanoi, että sääntöjä sovelletaan muihin, mutta ystävien kohdalla sääntöjä tulkitaan. Minulla on sellainen vaikutelma, että näissä asioissa Euroopan unioni vähän tulkitsee silloin, kun se sille sopii. Sitten vielä myös muihin kysymyksiin kuin pelkästään verotuskysymyksiin. Halusin tämän täsmennyksen tehdä. En koskaan kutsuisi italialaisia miksikään vars, ainakaan pejoratiivisesti käytin ranskalaista ilmaisua, joka tarkoittaa sitä, että, tai se on se nyt toisin, ei voida halkaista tavallaan omenakahteja, kun on kyse säännöistä. Älkää huolestuka, minä pidän tätä ää, kehuna, koska he ovat erittäin hyviä kauppiaita. Minä tulen kauppiassuvusta. Joksi minunkin isän vanhempani olivat kauppiaita. He eivät myyneet kylläkään mattoja, vaan neuleita. Rakastan kauppaa itse. Mutta sääntöjen kanssa ei voida käydä kauppaa meidän pitää puhua vakavissaan ja poliittisesti vastuullisesti, mitä tulee tähän muuhun. Ja tämä Cumex-skandaali. En halua nyt ilmaista itseni varovaisesti ja viittaan siihen, mitä Sken Giegold äsken sanoi. Euroopan komissiolla ei ole kaikkea tarvittavaa tietoa. Siellä ei ole keinoja saada tätä tietoa tällä hetkellä, joten me jatkamme työtä kansalaisjärjestöjen kanssa. Saamme tietoja mediasta ja teemme omia johtopäätöksiä ja nyt jos on tarvetta tehdä sopeutuksia, korjauksia haluan sen yhteistyöhön tai jos on tarve ryhtyä tutkimaan asiaa syvällisemmin, teemme niin. Muun osalta te otitte esille menneisyyden, menneisyyteni valtiovarainministerinä omassa maassani. Minun maani Ranskaa ei todellakaan vaihtanut silloin aikanaan tietoja median mukaan. Kuitenkin kyse on jostakin toista maasta, josta on kyse, mutta tehkää te oma, oma työnne ja me teemme omamme. Mielestäni komissio ja parlamentti ovat toimineet hyvin yhteen ja tätä kautta voidaan saada aikaan vielä suurempaa tehoa ja kuuntelen todellakin teitä valppaasti aina. Ja arvoisa parlamentin jäsen, koskaan ei toimita mitkään ideologiset laput silmillä. Me pyrimme objektiivisuuteen ja rakentavuuteen komissiossa. Teidän pitäisi miettiä sitä, että ei ole mitään pahoja ja hyviä. Ei komissio ole vastaan, Roomaa vastaan, ei komissio ole yksin. Se toimii sääntöjen mukaan tietyssä ekosysteemissä ja voitte uskoa, että tässä kun teille puhun, niin olen aina ollut joustava henkilö komissiossa aina, mutta tiedän senkin, että siellä on rinnalla euroalueen valtiovarainministerit, jotka kovasti ponnistelevat kriisin eteen. Ja heille nämä vakaussäännöt ovat yhteisiä sääntöjä ja minä olen kyllä valmis olemaan hyvinkin joustava. Olen valmis kuuntelemaan, käyn dialogia, vuoropuhelua, eikä se ole mitään muodollisuutta, vaan ihan käytäntöä, mutta aina sääntöjen rajoissa pyritään käyttämään tietysti hienovaraisesti ja joustavasti sääntöjä, mutta tässä tapauksessa niin kuin muissakaan, niin ei näitä sääntöjä voida ohittaa. En ainakaan minä komissaarina, ei minun tehtävänä ole ohittaa sääntöjä, vaan haluan, että niitä sovelletaan yhteisen edun mukaisesti. EPP, eh, José Ignacio Salafranca. EPP e José Ignacio Salafranca. Señor comisario. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä komissaari, että olette aina valmis tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa kysyisin pikemminkin kansainvälisestä yhteistyöstä. Tapasin OECDn pääsihteeri viime perin, tunnette itse hänet varsin hyvin ja haluaisin tietää, miten komissio näkee yhteistyön OECDn kanssa. Te viittasitte puheenvuoronne G20 tällä viikolla, siis alkaa tämän kokous vuoden ja haluaisin tietää, miten te teette työtä kansainvälisissä mm, yhteyksissä. Onnittelen tätä komissaari, koska teillä on todellakin paljon tietoa parlamentin tekemästä työstä. Alusta lähtien olemme keskustelleet äh, tästä mietinnöstä ja tässä tarkoituksena on ollut laatia alivaliokunta, juuri ekonvaliokunta, missä käsitellään veroasioita. Mutta kysyisinkin yhdestä faktasta, joka mainitaan mietinnössä ja se liittyy siihen tutkiko komissio tällä hetkellä kahdenkeskisiä verosopimuksia, joita jotkut jäsenvaltiot tekevät kolmansien maiden kanssa tarkoituksena tavallaan harmonisoida verokehystä. Sitten vielä viimeinen kysymys, komissari, te äsken viittasitte kauppaan. EU tällä hetkellä on tehnyt hyviä kauppasopimuksia, saimme aikaan sopimuksen Kanadan kanssa, Japanin kanssa, Vietnamin kanssa, Singaporen, Singaporen me, Meksikon kanssa sopimukset ja neuvotellaan Australian kanssa. Kuinka tärkeänä näette näiden kauppasopimusten yhteydessä sen, että käsitellään myös tärkeänä kysymyksenä hyvää verohallintoa ja että tästä olisi myös tällaisia vastavuoroisia lausekkeita sopimuksissa? Comme toujours, euh, Kuten aina teiltä tuli tarkkoja, tiukkoja kysymyksiä, arvoisa parlamentin jäsen. Me teemme yhteistyötä OECDn kanssa G20 puitteissa alusta lähtien. Euroopasta olet mukana BEPS-työssä. Muistan, että aikanaan espanjalainen valtiovarainministeri oli myös ensimmäisessä konferenssissa mukana – OECDn pääsihteerin rinnalla. Hän, meillä on erittäin hyvät suhteet häneen. On kyse sitten, otan tässä vain pari esimerkkiä, on kyse itse web websistä ja veronkierron vastaisista toimista, mutta myös digitaalisella verotuksesta, koska olemme molemmat panostaneet tähän puoleen tai sitten näistä listoista, jotka koskevat veroparatiisia. Itse asiassa olemme täysin OECDssä mukana, mutta haluamme mennä vieläkin pidemmälle, koska me olemme poliittinen unioni ja sisämarkkinat ja OECD on kansainvälinen taho ja siksi se pitää ottaa huomioon. Ja tämän takia on nämä kaksi ATAR-direktiiviä, joilla olemme mennyt vieläkin pidemmälle. Teemme tavallaan tällaisen BEPS Plusan tai OECD Plus-version. Teemme selvästi työtä tämän suuntaisesti ja me ihan ensimmäisenä hyväksyimme OECDn suositukset eu EU:ssa muutettiin ne direktiiveiksi ja me osallistumme G20 työhön koskien digitaalialan verotusta. Haluamme olla johtajina, edelläkävijöinä kansainvälisesti ajatellen. Te kysyitte minulta myös minkälaisia suosituksia voidaan tehdä kahdenkeskisestä verosopimuksesta. Kyllä, silloin kun se on tarpeen, niin me teemme näin. Esimerkiksi digitaalinen läsnäolo on aihe, jossa olemme olleet todella tiukkoja ja aktiivisia. Tehän tiedätte, että kahden keskiset sopimukset ovat jäsenvaltioiden toimialaa, koska he, niihin ne liittyvät. Sitten mitä tulee kansainväliseen kauppaan, otitte esille, että tämä komissio on ollut mukana vapaakauppaneuvotteluissa puheenjohtaja Juncker ja minä olemme tässä Buenos Airesin kokouksessa ja me haluamme laittaa sellaista viestiä, että protektionismi ei ole mikään oikea vastaus. Moni, monikeskukset pitää edistää. Ei haluta tuhota mitenkään VTOta. Me jatkossakin tulemme ehdottamaan tällaista vapaa kauppamallia. Mutta, mutta sitten mitä tulee hyvän verohallintoon, nämä ovat todella ratkaisevan tärkeitä. Ja kaksi mm, vastavuoroisuus on hyvin tärkeä. Odotamme tätä kumppaneilta. Tämä on se pohja, joka otetaan huomioon nykyään kaikissa sopimushankkeissa, joista neuvottelemme. Samoin mm, varmasti olette huomannut, että Tämä näkyy myös tulevissa sopimuksissa yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Kyseessä ei ole tällä hetkellä vielä vapaakauppasopimus, mutta meille on hyvin tärkeää, että jatkossa jos Brexit toteutuu, niin siellä jatkosti, jatkossakin otetaan tämä meidän kanssamme samantyyppistä verokäytäntöä. Emme halua mitään verorajaakaan maidemme aloimme välille. UK on ollut aktiivisesti aina mukana BEPS-työssä EUn yhteyksissä. Aktiivisena kumppanina olen varma, että se pysyykin sellaisena jatkossa. Viimeisenä Paul Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaari siitä, että olette täällä. Jos katsomme tätä aikakautta vähän taaksepäin, niin suuria muutoksia on tapahtunut ja te olette vaikuttaneet huomattavasti siihen, että nämä muutokset ovat tapahtuneet. Enemmän on muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana kuin edeltävän 50 vuoden aikana. Ensimmäistä kertaa näemme jonkin näköistä eurooppalaista yhteistyötä verotuksen alalla ja sitä tarvitaan. Monet aloitteet, monia aloitteita te olette tehneet ei, kaikki eivät ole kantaneet hedelmää, mutta ainakin olemme nyt käynnistäneet työn. Sitten Wolf Klintzin huomiot, mutta vähän eri näkökulmasta. Wolf Klintzin pointti vähän eri näkökulmasta, nimittäin se, mitä meiltä täällä puuttuu, on tieto ja sen hyvä analyysi. Me keskustelemme DSTstä, yritämme analysoida äh, sen eri vaihtoehtoja, eri olomuotoja. Olemme pimeässä tässä asiassa. Meidän on tehtävä arvioita, joskus ehkä villejä arvioita. Emme todellakaan tiedä. Olisiko yksi teidän perintönne se, että äh, katsoisitte infrastruktuuria, jossa Euroopan tasolla kerättäisiin tietoa, analysoitaisiin niin, että voitaisiin laatia veropolitiikkaa Euroopan unionissa tältä pohjalta. Tämä olisi hyvä perintö teiltä ja hyödyllinen asia seuraavalle komissiolle. Miksi meillä on verolautakunta esimerkiksi? Mm, olisin iloinen, jos harkitsisitte tätä. Toinen asia, joka on nostettu esiin, mm, tämä musta lista yhteistyöhaluttomille lainkäyttöalueille. Se on hyvin voimakas väline, mutta meillä on vain viisi tällä listalla. Mitä se meille sanoo? Ja jätämme ulkopuolelle nyt veroparatiisit Euroopan unionin sisällä. Olette halunnut puuttua tähän. Miten pystymme paremmin puuttumaan tähän? Jäsenvaltiolla on myös kielteisiä vaikutuksia toisiinsa. Thank you, Mr. Tanger. Uh, Kiitos herra Tang. Halusin myös kiittää teitä henkilökohtaisesti valtaisesta työstä, kun, äh, mitä olette tehnyt yhteisen yhtenäisen yhtiöveropohjan puitteissa. Ja tämä toivottavasti on teidän äh, perintönne, että äh, jos se ei päätökseen päädykään, niin että se on lähellä päätöstä ja varmasti taistelette sen puolesta. Ja meidän täytyy myös kiittää teitä tänään. Tämä on asia, jonka puolesta kannattaa taistella. Sitten nämä kaksi asiaa, jotka mainitsitte, tiedot. Olen samaa mieltä tästä. Datan suhteen ongelma on se, että tämä on varsin uusi ala ja meillä ei ole siksi dataa, koska meillä ei ole oikeita välineitä verotukseen. Tässä on kyse muna- ja kana-ongelmasta. Mutta ajatus tästä eurooppalaisesta verolautakunnasta olisi hyvä. Siellä voitaisiin käydä näitä keskusteluja, koska teillä on teidän tietonne, meillä on meidän tietonne, kaikilla on eri, joten olisi hyvä, jos on objektiivista tietoa, objektiivista dataa, jolle pohjata meidän ehdotuksemme. Tämä on erittäin merkittävää mustan listan suhteen olisin vähemmän kriittinen. Koska se tosi seikka, että meillä on viisi tuolla listalla, se voidaan nähdä kahdella tapaa. Yksi teesi on ehkä se, että listalla on vain viisi, joten se on heikko lista. Toinen teesi on se, että äh, on vain viisi, 17 äh, on ollut tehokas. Minä olen enemmänkin tällä puolella. Tietenkin käytännössä sääntöryhmä päättää, enkä voi kommentoida yksityisiä tapauksia, mutta jos katsotte minun kalenterianne, e, joka on julkinen, näette ne valtiovarainministerit harmaan listan maista, jotka tulevat luokseni, haluavat korjata lainsäädäntöä, haluavat välttää sen, että joutuvat mustalle listalle, niin olisit yllättyneitä Nämä henkilöt ovat usein tärkeitä kumppaneita suuria uudistuksia varten. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mustan listan tarkoitus, ja siis OECD 0,1 tällä listalla. Prosessi on olemassa, jotta nämä maat eivät päätyisi mustalle listalle, ja ne toimivat, jotta ne eivät päätyisi mustalle listalle. Siksi sanon, että kyse ei ole pelkästään mustasta listasta, vaan erityisesti harmaasta listasta. Ja Toiseksi tämä on prosessi. Tärkeintä tässä on prosessi, joten olisi tärkeää nähdä, mitä sääntöryhmä päättää vuoden 2019 alkupuolella vuoden, vuoden 2019 alkupuolella, kun mm, niiden pitää päättää äh, äh, tästä mustasta listasta. Jotkut maat eivät toimi kunnolla. Ne on otettava mustalle listalle. Jos jotkut ovat tehneet kotiläksynsä, ne on otettava pois mustalta listalta. Tämä on elävä prosessi ja minä uskon tähän prosessiin. Okay. Well, thank you very much. No niin, kiitoksia komissaari tämän päivän panoksesta. Jotkut kollegat tänään jo sanoivat, että Paljon edistystä on tapahtunut äm, tässä yhteisessä mandaatissamme. Ja erityisesti jos päästään yhteisymmärrykseen digiverosta ja joistain muista kysymyksistä, niin varmasti äh, teidän paikkanne äh, on vaikeasti täytettävässä Ja äh, kuulemisessanne Ekonissa kysyin teidän suhteestanne parlamenttiin ja miten aiotte ylläpitää näitä, voin sanoa, että olette täyttäneet lupauksenne tuossa alkukuulemisessanne ja, stanne ja toivon, että seuraajannekin tekee näin hyvää yhteistyötä parlamentin kanssa. No, ehkäpä se auttaa, että olen kahdesti ollut Euroopan parlamentin jäsen, eli tiedän tämän parlamentin tärkeyden. Kiitoksia, jatkamme minuutin kuluttua. Well, let us, let us resume. No, jatketaanpa sitten. Julkinen kuuleminen, takse kolme valiokunnan julkinen kuuleminen. Tämä osio käsittelee aggressiivista verosuunnittelua Euroopan unionissa ja että, että ensimmäinen kuuleminen tästä aiheesta järjestettiin 21. päivä kesäkuuta tänä vuonna ja sinne osallistuivat McDonaldsin ja Niken edustajat tänään. Arvostamme kovasti, että täällä on paikalla edustaja Kering ryhmästä, Googlesta ja Facebookista. Siksi haluan toivottaa tervetulleeksi Rova Sofi Madalonin, joka on verojohtaja Kering-ryhmässä, herra Adam Cohenin, joka on talouspolitiikan johtaja Googlessa, ja sitten herra Alan Lee, joka on globaalin veropolitiikan Tanskan johtaja Facebookissa. Ja nyt aloitamme heti alustuspuheenvuoroista. Maksimissaan seitsemän minuuttia. Olkaa hyvä, Rova Madaloni, te saatte puheenvuoron. Euh, c'est bon, vous m'entendez Merci. Monsieur le Président. Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsentvaliokunnan jäsent, hyvää päivää. Kiitän, että Kering ryhmä on kutsuttu valiokuntaan. Nimeni on Sofi Madeloni, olen konsernin veroasiajohtaja. Haluaisin aloittaa esittelemällä Kering ryhmä. Se on maailmanlaajuinen yleisyystuoteyritys. Siinä on mukana tärkeitä, merkittäviä muodin koru alan yrityksen Gucci Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomelato, Kilin, Yli, Dodo <laughs> ja Gérard Perregaux. 2017 Kerin konserni niin liikevaihto oli 15,2 miljardia euroa. Sen vuonna 60 luotiin sitten eh, yritys on jatkuvasti muuttunut tai tämä konserni se työllistää nyt yli 30 000 palkansaajaa, joista noin 16 000 toimii Euroopassa ja olemme läsnä 46 maassa – ja meillä on 1500 liikettä eri puolilla maailmaa. Jotta esittelen, että Kering-konsernia, on hyvin tärkeää palata eh, eri vaiheisiin, jotka ovat johtaneet sen tällaiseksi ylellisyysalan yritykseksi ja sillä on juridinen rakenne, joka edelleenkin vastaa sen toiminnallista logiikkaa. François Pinon perusti sen ja silloin oli kyse alussa äh, rakennusyritys ja sitten siirryttiin vähittäismyöntiin 90-luvulla. Mukana oli muun muassa Le Printemps, La Redoute, Conforama, Fnac ja niin edelleen. Sitten Gucci Group NV tuli mukaan, joka 42 prosenttisesti. Se oli uusi vaihe ryhmän kehityksessä ja se täydensi tätä su- muita luksusmerkkejä. 2000 vuodesta eteenpäin hankittiin muita muotitaloja, Yves Saint Laurent, Sergio Rossi, Boucheron, Bottega Veneta, Balenciaga, jotka liittyvät Gucci Group NVhen. PPR sai, keskit, keskitti toimintaansa Ranskassa ja Euroopassa vasta 2011 eteenpäin PPR ja Gucci yhdistivät toimintansa ja 2012 PPR tuli 100 prosenttinen oma, osakkeenomistaja Gucci-konserniin. 2013 PPR muuttaa nimensä, sitten tulee Kering, ensimmäinen ulkoinen merkki näistä toistuvista muutoksista. Ja vuoteen 2010 siellä on nämä kaksi toimintaa, yleisyystuotetoimintaa ja äh, urheilu- ja lifestyle-toimintaa, mukaan lukien Puuma-merkki. 2018 Puuma poistuu ja sitten aletaan neuvot keskustellut Stella McCartneyn kanssa, Christopher Kanein kanssa, Thomas Mayerin kanssa, Jo, halusimme lopettaa yhteistyön meidän kanssa. Nyt konserni on lopettanut muutoksen, se on pelkästään yleisöstuotekonserni ja yleisötuotteet olivat alle 20 prosenttia 2008 vielä liikevaihdosta. Nämä strategiset muutokset eivät ole mahdollisia ilman tehokasta operatiivista tukea. Kering on ja pyrkinyt muuttamaan toiminta mallian jotta se pysyy joustavana, nykyaikaisena, relevanttina. Markkinat jatkuvasti muuttuvat. Se on joutunut ottamaan mukaan uusia, ottamaan huomioon uudet kulutusmallit, someen ja miten sähköinen kaupankäynti on lisääntynyt ja on käyty tällaisia omnichannel-tyyppisiä malleja. 2010 ilmoitettiin näistä muutoksista, jotta tarkistettiin konsernin toimintaa, mitä tuli logistiikkaan ja jakeluun. Tämä perustuu on perustunut samaan malliin 20 vuoden aikana. Tässä on vaadittu strategisia neuvonantajia ja uutta informaatiojärjestelmää. Tämä kaikki päätyi muutokseen, josta virasti kerrottiin lokakuussa 2017. Tämän alustavan vaiheen jälkeen uusi organisaatio luotiin. Se syntyi johtuen eri muotitoista kuuluvat konserniin. Ja tämän uuden organisaation kautta tuottekehittely muun muassa tapahtuu suoraan jokaisen merkin alaisuudessa ja otetaan huomioon niiden erikoisalat. Meidän päätöksemme tehdä rakennemuutoksia liittyy puhtaasti operatiivisiin tarpeisiin eikä verokysymyksiin ollenkaan. Kering noudattaa tiukasti kansallista, kansallisia verolakeja ja niin kuin pitääkin, se ottaa huomioon toiminnassaan OECDn suositukset ja EUn uudistukset. Me olemme toteuttaneet kahden vuoden aikana uuden verotusjärjestelmän veroosaston. Minä sain itse tämän tehtävän niin yritystasolla kuin merkkitasollakin. Me haluamme yhdistää verotiedot konsernitasolla ottaa huomioon paikalliset ja kansainväliset verohaasteet täysin noudattaen vallassa olevaa lainsäädäntöä. Haluamme varmistaa, että toteutamme velvoitteemme, mitä tulee eh, tiedottamiseen konsernin toimista ja haluamme antaa teknistä apua verokysymyksissä ja konsolidointiasioissa. Verotiimi tekee kaikkensa, jotta varmistetaan, että tehtävät, jotka olemme saaneet, täytetään. Kering-ryhmä on kutsuttu tähän kuulemiseen, jotta voimme kertoa sen verohallintokysymyksistä ja me emme harjoita minkäänlaista aggressiivista verosuunnittelua. Teknisen Kering-ryhmän nimissä haluan esitellä teillä tavan, miten otamme BEPS-suositukset mukaan konsernin verokysymyksiin. BEPS-hankkeen tarkoituksena on harmonisoida periaatteita suorassa verotuksessa, jota harjoitetaan eri maissa. BEPS, mutta myös EUn verotukset uudistukset pyrkivät näin vähentämään verotuksesta kilpailua maiden kesken. Mitä tulee Kering-ryhmään, Meillä on konkreettisia esimerkkejä ilman, että olemme hyväksyneet web suosituksia yksitellen, mutta kerroin, miten me olemme toteuttaneet näitä web suosituksia käytännössä. Ne on otettu jo, on, on otettu jo lainsäädäntöön vai ovatko ne vielä tällaista suosituslainsäädäntöä. Olemme muuttaneet omaa toimintaamme, jotta reagoimme kansainvälisiin standardeihin, jotka liittyvät esimerkiksi siirtohinnoitteluun edelleen. Me haluamme varmistaa, että royaltit, joita maksuta otet, käytetään, ovat linjassa siirtohinnoittelulainsäädännön kanssa. Me seuraamme järjestelmällisesti toimintaa kaikissa konsernin yksiköissä. Verotuksen yksikkö on toiminut tiukasti ja haluamme yksityiskohtaisesti käsitellä raporteissa verotietoja. Ja itse asiassa on päätetty toteuttaa tällaisen local filein ja master filein lisäksi lisätietoja siirtohinnoista yksikkö yksiköltä. Mitä tulee sitten verosopimusten väärinkäyttöä vastaan, haluamme täsmentää, että joka kerta kun joku ryhmän yksikkö tai merkki haluaa to, to se aina toimii kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mitä tulee vero, verotuspaikkaan. Sitten mitä tulee pysyvään toimipaikkaan, olemme ottaneet tämän määritelmän mukaan toiminnassamme ja otamme sen huomioon myös sähköisessä kaupankäynnissä. Miten sitten määritellään pysyvä toimintapaikka, jos meillä on varasto jossakin maassa tai miten määritellään va- toiminnan valmistavan luonne uuden määritelmän mukaisesti. Kaikki tämä otetaan huomioon. Ja lopuksi Kering-ryhmä ei käytä minkäänlaisia välineitä eikä sillä ole mitään hybridivälineitä käytössä tai yksikö käytössä. Toivottavasti johdantoni, joka oli hiukan pitkä, auttaa tässä keskustelussa. on valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Thank you. Now Mr. Cohen for Facebook and let us please. Kiitoksia nyt sitten herra Cohen Facebookista ja koettakaapa pitäytyä seitsemässä minuutissa. Kiitos puheenjohtaja. Arvon valiokunnan jäsenet ja kiitos, että olet kutsuneet minut tänne. Minä johdan Googlen työtä talouspolitiikan alue, alalla lähi Euroopassa ja Afrikassa. Ja tähän kuuluu myös veropolitiikka. Viimeisen kuuden vuoden aikana olen osallistunut useisiin keskusteluihin OECDn kanssa, komission kanssa, kansallisten hallitusten kanssa, eri teollisuusryhmien kanssa ja olen myös ollut tässä valiokunnassa aikaisemmin maaliskuussa 2016. Yhtiöverotus on kuuma peruna EU:ssa, USAssa ja monessa muussakin paikassa. Ja OECD ja EUn, EU ovat tehneet useita tutkimuksia ja monet jäsenvaltiot miettivät nyt, millä tavalla täytäntöön panna tiettyjä politiikan muutoksia. Google, Google haluaisi hyödyntää yksinkertaisempaa, johdonmukaisempaa järjestelmää. Kansainvälinen verouudistus onnistuu, jos yritykset saavat selkeät säännöt ja johdonmukaisuuden eri alueilla. Ja oikeudellisten muutosten tuotteen moninaisuus, tällainen tilkkupeitto voisi johtaa epävarmuuteen yrityksissä, se voisi johtaa myös kaksinkertaiseen verotukseen. Ja yrityksille on hyvin tärkeää, jotka työskentelevät ympäri maailman, että niillä on selkeät säännöt ja että ne voivat olla varmoja, että ne eivät ole syrjivän veropolitiikan kohteita. Meillä on kansainvälisiä sopimuksia ollut jo vuosikymmeniä, jotta voidaan varmistaa, että ulkomaisia yrityksiä verotetaan tasapainoisesti koska tätä kautta maat saavat enemmän. Mm, kysymys on sitten, että vero maksetaan sinne maahan, missä tuotteet valmistetaan ennemminkin kuin missä äh, ne kulutetaan. Äh, Googlen veroprosentti on ollut 26 äh, prosenttia verrattuna OECDn keskiarvoon, joka on 33,7. USAssa, jossa, tämä, jossa Google se peru, perustettiin. Me toimme noin 50 maassa. Meidän verojemme jako ei ole mitenkään uniikkia Googlelle, se vain kuvaa globalisoitunutta maailmaa ja sitä, millä tavalla yritykset hajotetaan eri maiden kesken. USA-laiset yritykset maksavat suurimman osan veroistaan USAssa, samoin kuin saksalaiset Saksassa ja italialaiset Italiassa omilla kotimarkkinoillaan. Euroopassa Googlen pääkonttori on Irlannissa, jossa meillä on 8000 henkilökunta, jotka palvelevat asiakkaita. Jos verrataan tätä koko luokassa, niin USAssa meillä on yli 40 000 insinööriä, jotka rakentavat Googlen palveluita. Ja EUssa heitä on noin 3 000. Yhä jatketaan tätä keskustelua, olisiko yhtiövero siirrettävä maasta, jossa arvo on luotu siihen maahan, jossa se kulutetaan. No, hallitukset tämän päättävät. Toivon mukaan kaikki muutokset perustuvat kansainväliselle laajalle konsensuksella ja että kansalaiset luottavat globaaliin verojärjestelmään. Kiitos. Kiitoksia ja nyt sitten herra Lee Facebookista. Hyvää iltapäivää puheenjohtaja ja arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitoksia mahdollisuudesta edustaa Facebookia tässä kuulemisessa. Nimeni on Alan Lee ja vastaan globaalista veropolitiikasta Facebookissa. Minä lensin tänne Brysselin Washington DCstä, koska arvostan sitä tärkeää työtä, jota tämä valiokunta tekee ja haluan antaa teille tietoa. Haluan kertoa Facebookin liiketoiminnan mallista, meidän investoinneistamme ja meidän lähestymistavasta kansainvälistä veropolitiikkaa suhteen. Haluaisin lyhyesti kertoa teille ensin liiketoimintamallistamme, meidän liiketoiminnan perustaa relevanttiin kokemuksien luomiseen – 375 miljoonaa eh, eurooppalaista on mukana Facebookista, noin 90 prosenttia tuloistamme tulee mainonnasta. No, vero, eh, keskustelussa puhutaan usein voitoista. Haluaisin kertoa hieman niistä investoinnista, joita Facebook tekee, jotta voimme varmistaa hyödylliset ja relevantit kokemukset eh, niille ihmisille, joita palvelemme. Pidämme Facebook Facebookia ekosysteeminä, jossa insinöörimme kehittävät tuotteet, vahvistavat jakamista, postaamista, vanhojen ystävien löytämistä, interaktiota yritysten kanssa. Relevantin tiedon antaminen on tärkeä osa sitä, että saadaan aikaan relevantti ja hyödyllinen kokemus relevantin ja hyödyllisen kokemuksen löytäminen käyttäjille on erittäin tärkeää äh, Facebookille ja meillä on 5,9 miljoonan euron äh, äh, investoinnit ähm, pääomainvestoinnit. Tämä vuonna pääomainvestoinnit ovat olleet jo korkeammat kuin edeltävänä vuonna. Se on 8,4 miljardia. Muut Facebook ei pystyisi antamaan hyvää käyttökokemusta ilman jatkuvaa innovointia, siksi tutkimuksemme ja kehityksemme on lisääntynyt jatkuvassa. Se oli 6,8 miljardia 2017 ja noussut vuodesta 2016. Me haluamme myös palvella yrityksiä, jotka hyödyntävät Facebookia uusien käyttäjäryhmien löytämiseen, asiakkaiden löytämiseen. Facebook on investoinut hyvin paljon Euroopassa. Meillä on 17 toimistoa eh, Euroopassa, jotka työllistävät yli 7000 ihmistä. Olemme eh, kahteen, eh, kolmeen datakeskukseen ja kahteen tutkimuskeskukseen investoineet ja meillä on mahdollistaman sen, että monet pk-yritykset Euroopassa voivat laajentaa liiketoimintaansa. Mm. Facebookin investoinnit Euroopassa ovat olleet yli 4,7 miljardia euroa. Me haluamme sellaista veropolitiikkaa, joka tarjoaa pitkän aikavälin vakauden. Olemme seuranneet kansainvälistä verokeskustelua ja uskomme, että yhteistyö on tässä tärkeää. Olemme osallistuneet tähän paneeliin jo aikaisemmin ja myöskin OECDn keskusteluihin. Paljon muutoksia on tapahtunut vuoden 2014 oecd raportin jälkeen, jonka mukaan ei olisi järkevää digitaalista taloutta erottaa tavanomaisesta taloudesta, koska digitaalinen talous on muuttumassa yhä enemmän tavallisesta taloudesta. Monet jäsenvaltiot ovat muuttaneet kansallisen lainsäädäntöön mukaan lukien Yhdysvallat, joka on sopeuttanut lainsäädäntöään OECDn sääntöihin ja ottanut myös hyvin hyväksynyt myös BEPS-sääntöjä. Viime kesänä ilmoitimme, että olemme siirtymässä paikallisen myyntimalliin niissä maissa, missä meillä on paikallinen myyntitoimisto. Kun olemme keskustelleet toimijoiden kanssa OECDstä, olemme kuulleet, että lainsäätäjät haluavat enemmän tietoa tuloista, joita saadaan eri maista. Näin me teimme. Ja halusimme osoittaa sitoumusta toimintamme kautta. Suuria muutoksia on tapahtunut sen jälkeen, kun tapasimme tämän valiokunnan kolme vuotta sitten. Meidän kykymme eh, investoida Eurooppaan ja innovoida perustuu sellaiseen verojärjestelmään, joka on yksinkertainen hallinnoida ja eh, takaa vakauden, varsinkin kun yritykset ovat siirtymässä digitaalisuuteen. Me olemme eh, rohkaistuneita siitä, mitä OECDssä tapahtuu ja olemme mielellämme mukana tässä prosessissa. Kiitos. Now questions will be asked. No niin, sitten kysymyksiä voidaan esittää viiden minuutin sloteissa, maksimissaan minuutin kysymys ja sitten loppuaika vastausta varten. Ensin EPP-ryhmän esittelijä Ludet Niedermayer. Kiitoksia. Ihan lyhyt kysymys. Te puhuitte yritysten tahdosta saada yksinkertaiset avoimet verojärjestelmät. Lisäisin, että tämä pitäisi olla myös kestävää ja oikeudenmukaista jossakin määrin. Joten ensimmäinen kysymykseni on, tehän tiedätte, että OECD tekee työtä aiheena digitaalinen pysyvä toimipaikka, joten mietin erityisesti Googlen ja Facebookin kohdalla, kuinka te miten teistä olisi mahdollista käsitellä ei vain tuloja, vaan myös menoja, jotka liittyvät pysyvään digitaalisen toimipaikkaan. Sitten yksinkertaisempi kysymys, jos ystäväni on maksanut mainoksesta, jonka Google tai Facebook on tehnyt. Hän toimii Tsekissä ja hän kohdistaa toimintansa Tsekki-yleisöön. Entä nämä voitot, joita syntyy yritykselle? Miten sitä pitäisi verottaa? Miten verot pitäisi jakaa eri maiden kesken ja miten ne ja jaetaan tällä hetkellä? So who would like to start Google? Kuka haluaa aloittaa Google? Sure, happy to start. Thank you for the question. Kiitos kysymyksestä. Yritykset todellakin haluavat yksinkertaiset, selkeät, helposti hallinnoitavat verojärjestelmät yritysten tuloverosta. Mitä tulee siihen, kuinka tämänhetkinen järjestelmä toimii. Suuri enemmistö yritysvoitosta jaetaan kotimarkkinoille. Sama koskee eurooppalaisia yrityksiä, suurin osa niidenkin voitoista käsitellään kotimarkkinoilla ja meidän, mistä kyseessä, meidän kohdalla on 6 prosenttia USAssa, näin on ollut viimeisen 10 vuoden ajan 14 prosenttia jaetaan muualle maailmaan tulona. Jos joku uudelleenjako syntyy siinä, miten voitot jaetaan ja miten verotetaan eri oikeudenkäyttöalueiden kesken, niin silloin pitää sopia tästä monenkeskisesti. Hallitusten täytyy jotenkin ratkaista, mi- mihin nämä voit kuulua metodologisesti historiallisesti on tukeuduttu toimijoihin ja riskeihin, jotka liittyvät eri yksikköihin. Meidän tapauksessa ne eh, toimii erityisesti USAssa, suuri osa liittyy myös e-, Eurooppaan ja tämä esimerkki Tsekin maasta. Katsotaan, tarkastetaan tämä mainostaja, mainosyritys ja automaattisesti hinnoitellaan huutokaupoissa ja käytetään teknologiaa, jota luodaan Kaliforniassa, jota on kehitetty Kaliforniassa pääasiassa. Ja niin kuin kuvasin, meillä on 40 000 insinööriä, jotka toimivat USAssa ja noin 3000 on se pienempi määrä täällä Euroopassa. I, I have a similar answer. I, I think uh, under the existing rule. Nykyisten sääntöjen alla uh, voittoihin liittyy aina myös riski ja siihen liittyy nämä siirrot. Mutta säännöt ovat muuttumassa. Meillä on OECD, meillä on EU, meillä on USA. Kysymys on nyt suuremmista kysymyksistä liittyen voittoihin ja missä ne ansaitaan. Tämä on osa tätä keskustelua ja sen vuoksi meidän pitäisi saada jonkinnäköinen yhteistyö, konsensus, perusteinen lähestymistapa. Thank you. Jeppe Kofod. Kiitoksia Jeppe Kofod st ryhmästä Kiitos puheenjohtaja. Kiitän teitä kaikkia tulitte kuulemiseen. ja kysymyksen erityisesti Googlen ja Facebookin edustajille myös. Te edustatte maailman suurimpia, rikkaimpia ja kannattavimpia yrityksiä. Olette yhteydessä uskallan lähes oikeastaan jokaisen Euroopan kansalaisen kanssa päivittäin ja te teette voittoa tästä suhteesta, ei arvostamaan heitä vain myymällä tavallaan heille mainoksien kautta pääsyä tähän verkostoon. Ja Facebookilla on korkeampi markkina-arvo kuin omassa maassani Tanskassa on koko maan BKT. Mutta huolimatta tästä rikkaudesta siltikin maksatte vain murto-osan niistä veroista, mitä muut yritykset maksavat. Viime vuonna Facebook Teillä oli huippumyynti lähes 1,5 miljardia yhdistyskuningaskunnassa ja kuitenkin teidän veropanoksen oli, oli alle 18 miljoonaa euroa. Samaan aikaan te maksoitte enemmän kuin 500 miljoonaa euroa hallinnollisissa menoissa, tämä lainaus teiltä, joten teidän hallinnolliset menot ovat 27 kertaa suuremmat kuin teidän vero, veronne. Voitteko selittää tätä Sama nähdään Googlen kohdalla. Viime vuonna maksettiin 58 miljoonaa euroa veroa yhdistetty kuningaskunnassa ja voitot olivat miljardeja. Miten tämä voi olla näin? Ja miten te odotatte näiden lukujen kehittyvän tulevaisuudessa? Aiotteko te varmistaa, että teidän, te myötävaikutatte suoraan näihin maihin ja yhteisöihin, joissa toimitte ja joissa olette tehneet voittoa? Ei mitenkään hyvän tekeväisyydestä ole kyse, vaan maksaa sitten nimellisveroasteen niissä maissa, joissa olette digitaalisesti läsnä. Kiitos. Mr. Lee. So, uh... Meidän vero veroprosentti on 23 prosenttia, viime vuonna maksettiin 14,6 miljardia euroa, äh, dollaria veroa. Tietenkin on isompiakin kysymyksiä liittyvät siirtoveroihin ja seuraamme näitä sääntöjä, joita on tehty. Olemme täysin mukana OECDn kanssa yhteistyössä ja teidän kaltaistanne tahojen kanssa, että varmistamme, että nämä, näiden sääntöjen pohjalta edetään ja tarjotaan varmuutta yrityksille myös Haluaisin selventää yhden seikan, jonka mainitte henkilökohtaisen tietojen myynnistä. Me emme myy dataa. Haluaisin tehdä tämän aivan selväksi asiaksi. Ja mielelläni kyllä keskustelemme jatkossakin, mikä olisi tämä oma oikea sanat voittojen jaosta. Ja suurin osa työvoimastamme toimii Kaliforniassa. Voittoja tehdään, voitot pitkälti perustuvat toimintaan Kaliforniassa. Meidän osaltamme eh, Googlen veroosa oli 14,7 miljardia eh, dollaria ja voitto tehtiin lähinnä USAssa 86 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Meillä on sellainen järjestelmä, joka alkoi näistä verotasoista suurimman osan sinne, missä ne on tu- luotu, tuotettu, ei sinne, missä ne kulutetaan. Eli tämä on se järjestelmä. Meidän täytyy kyllä nämä muutokset tehdä yhdessä hallitusten kanssa. Jos yksi, jäsen, äh, jos yksi hallinto sanoo, että me haluamme äh, verotuksen siellä, missä äh, kulutus tapahtuu, ja toinen hallinto sanoo, että me haluamme sen siellä, missä palvelut luodaan, niin tästä tulee konflikti. I mean, you say only where country... Niin. Puhutte, että vain siellä, missä kulutusta tehdään, mutta kyllä myös käyttäjät luovat arvoa ja se hyödyttää teidän yritystä. puhutaan nyt ihan suoraan, ei kyse ole vain kulutuksesta sitten toinen seikka. Kysyin Facebookilta 500 miljoonasta eurosta hallinnossa menossa UK 17 kertaa veron määrä, jonka maksatte tässä maassa veroa. Minkälaista menosta on siis kyse? Voisitteko hiukan selventää? Um, ne ovat kustannuksia mm, asiakaspalvelusta, siitä, että hoidetaan toimistoja, No lähinnä siitä, että, että hoidetaan, pyöritetään toimistoa. Toki ne, ne luovat äh, voittoa, eli se on, verotetaan äh, voiton pohjalta. Nämä ovat ihan rutiinipalautuksia. Äh, palautuksia. Ehkä tärkeintä olisi, että maat kokoontuisivat yhteen ja meidän pitäisi miettiä sitten yhdessä, miten allokoidaan nämä voitot. Kuten mainitsin aikaisemmin, me maksoimme 4,6 miljardia veroissa. Joten jos tätä nyt sitten eh, ruvetaan muuttamaan, niin toki käymme mielellämme keskustelun. Uh, Mr. Cohen? Mitä tulee sääntöjä, jotka liittyvät arvon luomiseen, me emme myöskään myy käyttäjätietoja meidän palvelu on kehitetty pitkälti USAssa ja lisäarvo, joka näistä operaatioista USAssa saadaan tarkoittaa sitä, että enemmän voittoja liittyy näihin operaatioihin USAssa. Myös enemmän tappioita voi liittyä näihin operaatioihin, jos tekisimme tappioita yrityksenä. Meidän tytäryhtiömme eri EU-maissa mukaan lukien Tanskassa toimivat aika hyvin riskilaskelmien perusteella. Ja niistä niillä on samat veroperusteet kuin emoyhtiöllä USAssa. On tilanne sitten hyvä tai huono, jos tulee voittoja ja sitten niitä verotetaan tai jos on riskejä, kun tappiota tulee. Eli te väitätte, että kuluttajat myös tavallaan luovat arvoa käyttämällä teidän tuotteitanne vai? Käyttäjädata on hyödyllistä siinä, kun määritellään sitä, miten voimme mm, käyttää oikean tyyppistä mainontaa. Mutta esimerkkinä meidän algoritmi, hakualgoritmit, jotka ovat kaiken arvokkain osa yritystoimintaa on ollut jo 20 vuotta, ne on kehitetty ja luotu ja niissä käytetään pientä määrää dataa, jotta voidaan saada aikaan toimiva algoritmi. Suurimmat tietokannat, jotka ovat relevantteja hakuteoks, haku, haun kannalta, ovat kyllä mm, tietysti internetissä. Ainoat tiedot, jotka ovat relevantteja tässä mielessä, saadaan käyttäjiltä ja pitkälti monessa mielessä tätä voidaan siinä verrata mihin tyyppiseen kulutustoimintaan kyse sitten äh, henkilöstä, joka menee kauppaan ja haluaa ostaa vaikka kengät kysyntää näille palveluille on ja sitten käytetään tätä teknologiaa ja tietotaitoa, tietämystä, sitä kehitetään sitten muualla. Group, Kiitos EPP-ryhmästä Darius Rosati. Niin, kiitos puheenjohtaja. Ja Rova Madaloni ja herrat, tervetuloa tähän julkiseen kuulemiseen. Haluaisin eh, jatkaa sitä edellisestä kysymyksistä, joka esitettiin äsken arvon luomisesta. Tämä on tärkeää, kun määritellään sopivaa verotaakkaa. Ymmärtääkseni Googlella 86 prosenttia eh, tuloista vai veroista maksettu eurossa. 86 prosenttia tulosta, joka, verosta, joka meidän piti maksaa viimeisen kymmenen vuoden aikana oli Yhdysvalloissa. Verot maksetaan tu- voitosta eikä tulosta ja ei ole mitään yritystä, jolla on selkeä korrelaatiota tulo, ver, tuloprosenttiosuuden ja vero prosenttiosuuden välillä. Vuosien aikana on keskusteltu tästä lähestymistavasta, mutta tällä hetkellä meidän kansainvälinen verojärjestelmämme ei perustu tälle. Minä en kuvaile tässä mitään järjestelmää, haluan vain esittää kysymyksen. 86 prosenttia kaikista voitoista, ei 86 prosenttia kaikista veroista maksetaan Yhdysvalloissa. Ei kaikki verot, vaan yritysvero. Niin, 14 prosenttia maksetaan muissa maissa. Joistain lähteistä me tiedämme, että Google digitaalisten palvelujen käyttäjien määrä on vähintäänkin sama kuin Yhdysvalloissa. Voisitteko selittää meille, miksi tämä ero eh, maksetuissa veroissa on niin suuri? Mitä maksuja digitaalisissa palveluissa joudutaan maksamaan, joka aiheuttavat sen, että voitto täällä on niin pikkuruinen. Ja samoin sitten verot, joita siitä maksetaan verrattuna Yhdysvaltoihin. Uh, Tämä jakautuminen on normaali mille tahansa monikansallisille yrityksille – saksalainen tai ranskalainen yritys maksaisi enemmistön äh, yritysverostaan, yhtiöverostaan omassa maassaan. Äh, tämä äh, yhtiöverojärjestelmä, jota tällä hetkellä käytetään, perustuu funktioihin ja riskeihin eri yksiköissä ja kyllä toimintaan, joka meillä on Euroopassa, siihen liittyy yritysverotusta, mutta se on paljon alhaisempaa kuin Yhdysvalloissa. Jotkut kollegoista esittivät tämän kysymyksen, että me ymmärrämme arvon syntymisen, se tulee loppukäyttäjältä. Te määrittelette arvonluonnin eri tavoin. Miten te luotte sitten arvoa, jos teillä ei ole käyttäjiä? mikä tahansa yritys ei pysty, mikään yritys ei pysty tuottamaan arvoa ilman asiakkaita, niin. Mutta kuka, mikä tahansa yritys voi sitten kyseenalaistaa tämän, että missä arvo syntyy. On tulojen verotuksesta. Me emme puhu nyt tulojen verotuksesta. Kun minä puhun äh, yritysvoittojen verotuksesta, niin se jakautuu eri yksiköille. Tämän juuri haluamme tietää, millä tavoin tämä jakautuu, miksi tämä on niin suuri ero Yhdysvalloissa maksettujen verojen ja Euroopassa maksettujen verojen välillä, jos otetaan huomioon, että käyttäjien määrä on suurin piirtein sama tai jopa korkeampi Euroopassa. Mekanismi on periaate, nimittäin siirtohinnoittelu, joka on kansainvälisessä verojärjestelmässä, joka määrittelee eh, sen, että minne voitot eh, kulkeutuvat. Tämä perustuu yrityksen funktioihin ja riskeihin tai tytäryhtiön funktioihin ja riskeihin tietyillä markkinoilla. Miksi tätä periaatetta käytetään? Koska sen pitäisi olla veron näkökulmasta neutraalia, miten yritys eh, aikoo järjestää operaationsa toissijaisilla markkinoilla, voi palkata erillisen yrityksen siihen tai henkilön. Tämän pitäisi olla neutraalia veron näkökulmasta. Tämä on tämä käsivaraperiaate. Eli perustamme ähm, voittomme samankaltaisiin yrityksiin samoilla markkinoilla, äh, jotka tarjoavat samankaltaisia yrityksiä. Minulla on vielä yksi kysymys herra Lille, jos mahdollista. Ähm, samankaltainen kuin herra Cohen. Te sanoitte, että maksatte 4,6 miljoonaa dollaria Yhdysvalloissa äh, veroa voitoistanne. Teillä on 300 miljoonaa asiakasta, ehkä 250 miljoonaa. Toisaalta maksatte 18 miljoonaa euroa yhdistyneessä kuningaskunnassa – Minun laskelmiani mukaan teidän veronne per capita eh, Yhdysvalloissa on 15 euroa per käyttö. Eh, eh, Yhdysvalloissa 15 euroa per käyttäjä, kun taas Yhdistyneessä kuningaskunnassa 0,3 euroa per käyttäjä. Eli teidän kustannuksenne Yhdysvalloissa ovat paljon suuremmat. Siellä teette paljon enemmän voittoja kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa. Minulla ei lukuja muualta Euroopasta, mutta haluaisin vain selitystä näistä kahdesta tapauksesta. Oikein hyvä asia selventää, mitä tulee liiketoimintamallilta. Asiakkaamme ovat mainostajia tavallaan sitten saamme tuottomme ja toimistomme ja yksikkömme toimivat ympäri maailmaa ja yleensä tuetaan, tuetaan siis liiket myyntitoimintaa ja äh, käytetään paikallisia mainostajia, ne mainostavat meidän foorumeillamme. Tämän ymmärrän, mutta minua tässä hämmentää tämä valtava ero voitoissa, joita saatte käyttäjistä USA verrattuna käyttäjiin yhdistymässä kuningaskunnassa. Ymmärrän, että teillä on hyvin korkeat hallinnolliset menot kuningaskunnassa, kun pyöritätte tämän toimintaan siellä. Mutta miksei se näy sitten USAssa? Haluan vain selventää tulot tulevat siis painostajilta, näin saamme tuo, tulomme ja sitä verotetaan, se on pohja. Me emme myy mitään tuotteita käyttäjille. Me annamme vapaan ilmaisen palvelun käyttäjille tulot, joita saamme syntyy mainonnasta ja mainostajilta. So now, now Nyt tässä on yritetty selvittää liiketoimintamallia. Nyt Paul Tang SNDstä, mutta ei nyt niin pitkään, kun meiltä loppuu aika. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitokset yritysten edustajille, että olette täällä. Minulla on kolme kysymystä. Jos lähdetään tästä voittojen jaosta, mutta hieman eri näkökulmasta. Jos me katselemme tuloja Googlessa ja Facebookissa, suurin osa tulosta äh, sijoitetaan Irlantiin. Ei nyt mietitä sitä, miten se jaetaan eh, USA ja eh, Euroopan välillä. Teillä on alle 5 eh, miljoonaa käyttäjää Irlannissa, koska siellä ei ollut niin paljon ihmistä. Teillä on noin 70 miljoonaa käyttäjää Saksassa. Kuitenkin kaikki teidän voittonne kirjataan Irlantiin ja te maksatte siellä yritysveroja, mutta teillä ei ole minkäännäköisiä tuloja Ranskassa tai Saksassa, ettekö te maksa sinne veroja. Onko tämä reilua? ottaen huomioon se tosiasia, että näiden maiden äh, käyttäjät ovat teidän bisnesmallillenne tärkeitä, että te voi toimia ilman niitä. Jatkan kysymykseni. Toinen kysymys. Minulla on epäilys siitä, mitä te sanotte, mutta mitä te ajattelette digitaalisesta palveluverosta? Ja sitten yksi kysymys suoraan. Facebookille. Meillä on SSC tällainen ähm, ohjelma, jossa, jossa tavallaan annetaan varoitus äh, tutki, tehdään tutki, tavallaan siitä, että jotain on viassa, vialla ja SSC: ja, ja että tutkitaan yritysten veroja Viittaako tämä nyt niihin verojärjestelmiin, mitä teillä on Euroopassa? Minä tiedän, että Facebookilla on Tanskassa, Ruotsissa ja Irlannissa tällainen etumuisuusasema. Ja oh, nämä ovatkin niitä maita, jotka vastustavat DSTtä. Ja oletteko te varma, että nämä järjestelyt pitävät oikeudessa, koska meillähän on ollut näitä valtion apu- tai valtion tukitapauksia, jotka ovat kaatuneet. Sure, I think, um, I'm not... Kyllä, en ole täysin tietoinen siitä kohdasta, jota viittaatte, mutta se on varauma tai varaus, eli tarvallisen til- veron hoidon ja tilintarkastuksen kautta veromäärä voi nousta tai laskea jonain tiettynä vuonna. Verosopimukset ovat myös osa normaalia verohallintoa. Meillä ei ole verosopimuksia, mutta ne antavat vakautta käyttäjillä. Ne mahdollistivat sen, että verohallinnolla on vuoropuhelua veronmaksajan kanssa, poistaa epävarmuutta Siis te, et teillä ei ole verosopimuksia, koska tässä annatte varoituksen, että Euroopan komissio on tutkinut eri maissa sitä, ovatko paikalliset verosopimukset tarjonneet erityis veroolosuhteita. Kyllä meillä on verosopimuksia tärkeänä os, normaalina osana verohallintoa Tämä on ihan tämmöinen standardilause, standardilause varoitus siitä, että tässä mä ei ehkä kestä päivänvaloa. Haluatteko te vastaan kysymykseen? Niin tästä kysymyksessä me myös haluamme varmuutta. Nämä ovat tärkeitä muutoksia verosäädöstöön. Kaikenlainen perus muutos, esimerkiksi tulon, bruttotulon verotus eikä voiton verotus, se pitäisi olla hyvin harkittu ja se olisi tehtävä eh, niin, että se perustuu konsensukselle. The distribution of revenue across Europe. Ja tulon jakautuminen Euroopassa, onko teidän mielestänne eh, hyvä, että kaikki tulo lasketaan Irlannin kohdalle, jossa on alle 5 miljoonaa käyttäjää, niin meidän tulomme tulee mainonnasta ja OECD-keskustelun seurauksena ja teidän kaltaisten lainsäätäjien kanssa käydyn keskustelun seurauksena olemme siirtyneet paikalliseen myyntimalliin, Teimme tämän, jotta olisi enemmän näkyvyyttä sitä tulosta, jota mm, syntyy. Tämän kuulimme lainsäätäjiltä tämän pyynnön ja tähän suuntaan veropolitiikka on menossa mielestämme. Fukue Matt, McCarthy. Carthy. Matt Carthy Guesta. Thank you, Chairman. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä Googlen edustajalta kysymyksiä koska heidän irlantilaista verorakennelmaansa. Viistainen veroreformi, raportti jo Irlannista, kun toimii, on kirjattu Dubliniin, tämä osoittaa, että tämä teillä on edelleen tämä Bermudan rakenne myös olemassa. Voitteko vahvistaa, että oletteko vielä verovelvollinen Permussa? Me kuulimme Googlen varapuheenjohtajaa ja hänen kommenteistaan. Isossa Britanniassa vuonna 2016 Googlella ei ollut yhtään ainoa työntekijää Bermudalla. Bermudassa voisitteko vahvistaa, onko näin? Ja jos vastaus tähän kysymykseen on kyllä, voisimme saada selityksen koskien voittoista, joita Google saa siitä, että ne edelleen käyttävät tätä rakennelmaa hyväkseen sen jälkeen, kun uusissa tehtiin verouudistus. Minulla on myös kysymys, joka liittyy teollis- ja tekijänoikeuksiin ja Bermudaan ja kysymys on, onko Google siirtänyt mitään teollisuustekijän oikeuksia Googlesta Irlannin tytäryhtiön viime vuosina, jos ei ole, niin aikoiko kenties tehdä? Ja sitten vielä kysyisin, missä maassa aiotte pitää teollisuustekijän oikeutenne, henkisen omaisuutenne vuoden 2020 jälkeen? Tässä tuli paljon kysymyksiä. Yritän vastata ensimmäiseen ja viimeiseen. Samaan aikaan meidän rakenteemme ei ole muuttunut, mutta mitä on tapahtunut maailmassa verotuksessa on, että USA on Tax Cuts and Jobs Act lainsäädäntö hyväksyttiin viime vuonna ja se on oikeastaan sanellut tai vaatinut, että verotetaan perinteisiä USA yrityksiä, niin kuin monetkin, muutkin monikansalliset yritykset, niin USA yritykset, niitä on historiallisesti verotettu globaalilta pohjalta eikä alueelliselta pohjalta niin kuin muissa suurissa kansantalouksissa. Tämä järjestelmä mahdollisti sen, että voitiin lykätä verotusta kansainvälistä voitosta, niin kuin se eteen vuonna 2016 tässä valikunnassa. Meidän verorakenteemme heijasteli pitkälti näitä, näitä piirteitä USA-verojärjestelmässä, ja tämä johtuu tästä viime vuoden verouudistuslainsäädännöstä, ja nämä historialliset voitot, niitä on kaikkia verotettu. Tämä on lisännyt meidän verovelvollisuutemme 10 miljardilla eurolla 2017 maksettiin sekä muualla olevista omaisuudesta ja käteisvaroista. Me, meidän teolliset ja tekijänoikeudet kuuluvat, kuuluvat amerikkalaiselle emoyhtiölle, on tällainen yhteishallintojärjestelmä Irlannin kanssa koskien tätä henkistä omaisuutta, mutta ihan suoraan sanottuna tämä tarkoitus oli heijastella ainut laitos ja piirteitä USAn verolainsäädännössä ja tämä järjestelmä on nyt perustavanlaatuisella tavalla muuttunut USAssa. Yeah, right in... Jatkokysymys. Olenko nyt oikeassa, kun ajatellaan teollisia tekijänoikeuksia, että teillä ei ole mitään henkisiä, henkistä ominaisuutta rekisteröitynä Bermudalla? Kun sanon tällaisen yhteishallintojärjestely, mitä tulee teollisiin tekijänoikeuksiin, tämä kuuluu Alfa niitä emoyhtiön Googlessa ja sitten mu- tätä omistusta jaettu muihin tytäryhtiöihin. Ähm. Oletteko siirtäneet mitään tästä järjestelystä Bermudasta muualle, esimerkiksi Irlantiin? Tässä on kaksi päätä, päätekijää. USA vivuotinen veromuutos, niin kuin kuvasin, se on muuttanut sitä, miten USA-yrityksiä verotetaan. Ja sitten OECDn BEPS-päätelmät vuodelta 2015 on myös olemassa ja siellä todettiin, että yritysten nyt täytyy sopeuttaa operaatiorakenne ja sisältö yhteen. Siis kansainvälinen rakenne, joka meillä on ollut ja mukaan on ollut sekä Irlanti että Bermuda, niin tämä, tästä pikkuhiljaa luovutaan. En voi kertoa vielä, miten siitä luovutaan, mutta seuraavana tulevina vuosina tulee tekemään johtuen BEPS-muutoksista ja muutoksista jotka BEPS saivat aikaan Irlannin lainsäädännössä. Thank you for the green. Kiitoksia vihreistä, Max Anderson. Thank you. Kiitos. Minä haluaisin esittää Keering-ryhmältä muutamia kysymyksiä. Meillä on siellä varsin tunnettuja brändejä, Gucci ja Yves Saint Laurent, ja teillä on myös tytäryhtiö Sveitsissä, Luxury Goods International, LGI. Tämä Luxury Goods International tuo luksustuotteita Sveitsiin. Se pakkaa ne uudelleen, siellä on varastoja, sitten se myy ne korkeammalla hinnalla muihin maihin. Tutkivien journalistien mukaan LGI ainoastaan maksaa 8 prosenttia veroa, joka on paljon vähemmän kuin vero maissa, joissa ihmiset sitten lopulta nuo tuotteet ostavat. Tämä on varsin tuottavaa. Ymmärtääkseni LGI tuottaa 70 prosenttia Keringin voitosta, vaikka se työllistääkin vain 3 prosenttia sen työntekijöistä. Te sanoitte, että teidän ryhmässä ne ei käytetä minkäänlaista aggressiivista verosuunnittelua, mutta miksi sitten kutsutte LGItä, jos ei se ole aggressiivista verosuunnittelua? Onko se logistiikan onnellinen yhteensattuma? Te teitte 900 miljoonan nettovoiton LGIssä 2016. Luin teidän nettisivujamme ja keskiverto tulo per työntekijä on noin 13 000 euroa Kering-ryhmässä. Se on varsin hyvä, mutta keskivertotulo LGIssä per työntekijän 1,5 miljardia. Tämä on aivan todella vaikuttavaa. Jos tämä ei ole voitonsiirtojärjestelmä, jos yritetään välttää veroja varmistamalla, että tulot saadaan paikassa, jossa verot ovat hyvin alhaisia, niin mitä se sitten on? Ja eikö tämä sitten ole voiton siirtoja? Mistä olette löytäneet näin tuottavia työntekijöitä? Teillekin lopuksi vielä kysymys, olkaa hyvä. Merci. Kiitos. LGI, tämä on keskeinen taho Keerin konsernissa. Tämä yksikkö luotiin yli 20 vuotta sitten ja sen, siihen liittyy erilaisia toimintoryhmiä toisaalta seurantatoimintaa, seurataan kaikkea tuotantoa, todella keskeistä meidän konsernissamme tuotantoseurantaa, sitten logistiikka kuuluu tähän, mutta samoin kaikki jakelu. Ja tähän keskittyvät myös kaikki riskit, jotka meillä on. Siis se perustuu, LGI on siis tämä tavallaan myyjä, se e, yritys, jossa on 800, 2500 työntekijää, Se on todellinen yritys, jolla on oma operatiivinen toimintansa, kiistaton sellainen, ja se on juuri mahdollistanut, että olemme voineet kehittää merkkejämme. LGI on jaettu väliin. Ilman tätä jaettua yhteistä välinettä meidän merkeillämme ei olisi ollut sitä kehitystä, joka nyt on ollut tuotemerkeillämme. Ei ole mahdollista sanoa, että LGI on järjestelmä, joka on perustettu veronkiertoa varten. Kaikki ryhmän merkit tuottavat sitten voittoa tai tappiota. Ovat yrityksiä, jotka käyttävät vahvaa tietotaitoa, jota löytyy LGIstä. Would you like to have a follow-up, Mr. Anderson? I think. Minusta ei ole mahdollista vastata kysymykseen enää, kun on kuusi sekuntia aikaa. EPP Group, Tom van Kiitos ja sitten EPPstä Tom van den Kiitos puheenjohtaja. Istun täällä teidän takananne. Esitän kysymykseni rova. Madelonille. Te sanoitte, että kysymys on äh, tällaisista konkreettisista toimista Sveitsissä, mutta mitä nämä tällaiset äh, aktiviteetit sitten ovat? Ettekö te myöskään vastannut kollega Anderssonin kysymykseen, miksi juuri Sveitsissä? Mikä tekee Sveitsistä niin hyvän? En minä usko, että kysymys on palkkakustannuksista, mutta mistä? Ja mitä tulee sitten Facebookiin? haluaisin kysyä teidän paikallisesta myyntimallistanne tietää enemmän, koska te kirjallisesti vastasitte siihen. Tämä paikallinen myyntimalli näyttää hyvin lupaavalta, mutta haluaisin sitä hieman enemmän tietoa. Missä jäsenvaltioissa esimerkiksi käytetään tätä paikallista myyntimallia? Miten te valitsette nämä äh, maat? Iso-Britannia laskee, jos se laskee tariffeja, niin silloin te muutatte sinne sen vuoksi. Ja sitten suurin osa mainoskuluista tulee niissä maissa, missä nämä konttorit ovat, ja siellä niitä myös verotetaan paikallisesti. Ja sitten haluaisin vielä tietää, kuinka nopeasti te toimeenpanette tai täytäntöönpanette tämän paikallisen myyntimallin? Rova Madaloni ensin. Oui, bien sûr. Donc... Konserni toimii Sveitsissä operatiivista syistä. Sveitsi on siis Euroopan hytimessä. Sillä on geografinen, strateginen paikka, ja yleisyystuotteita. Me tu- valmistamme tuotteitamme Italiassa, Ranskassa, lähellä Sveitsiä siis, ja meillä on eurooppalaiset mark markkinat silloin kun LGI luotiin 90-luvulla, markkinat olivat olennaisesti eurooppalaiset, joten tämä on maantieteellinen sijainti, joka on ratkaissut ja toisaalta tähän liittyy myös turvallisuussyyt. Meillä on varastoja, jotka ovat todella arvokkaita, kalliita ja Sveitsi on pystynyt turvaamaan meidän varastomme. Okay, Kiitoksia, herra Lee. Uh, our, our commitment in the, the... Meidän sitoumuksemme ja julkinen uh, lausunto oli se, että siirtyisimme paikallisesti kaikkialle, missä meillä on toimisto. Aloitamme Euroopasta ja siirrymme ympäri maailmaa. Odotamme, että tämä prosessi, joka on varsin monimutkainen, ja haluamme hoitaa sen oikein ja haluamme varmistaa, että noudatamme kaikkia oikeudellisia velvoitteita paikallisesti. Odotamme, että tämä prosessi siis kestää ainakin kaksi vuotta, kunnes se pystytään toteuttamaan koko maailmassa. Sitten veron määrästä en voi ennakoida maksettavien verojen määrää. Kansallinen lainsäädäntö muuttuu, paljon muutoksia on tapahtunut vielä vain viime vuosien aikana. Voin, var, voin sanoa, että ää, tämä malli johtaa siihen, että enemmän riskiä siirtyy paikalliselle oikeudenkäyttöalueelle. Eh, niin, minulla on vielä aikaista. Toinen kysymys. Olen kiitollinen siitä, että olette täällä. Olen, arvostan kovasti, että olette läsnä täällä. Oli, olisi ollut niin paljon helpompaa, että olisitte lähettäneet kirjeen ja sanoneet, että kiitos kutsusta, joten arvostan kovasti. Mutta Rova Kering, tai Kering edustajalle tämä turvallisuusnäkökulma selvä, mutta ettekö te usko, että missään muussa eurooppalaisessa jäsenmaassa voitaisiin rakentaa turvallinen varastorakennus? Ja missä jäsenvaltiossa teillä on tarkkaan ottaen toimistoja? I, I can, uh, I, I can provide that information. Minä voin antaa tämän tiedon teille nyt. En voi antaa sitä nyt, minulla ei ole tätä listaa päässäni, mutta meillä on 17 toimistoa Euroopassa. Jos haluan, äh, haluatte listan, voin yrittää. Lontoossa, Pariisissa, Berliinissä, Italiassa, Espanjassa. Voin antaa teille listan myöhemmin. Mutta tämä on ihan julkista tietoa. Mielellä me annamme nämä tiedot. Ja, Kering. Keringistä sitten. Äh, la sécurité des... Todellakin varaston varmuusturvallisuus on keskeistä konsernissa se on todellakin meidän varallisuuttamme, omaisuuseräämme. Sitten 90-luvulla, luvulta vielä muistuttaisin, että LGI luotiin Gucci Groupin toimesta. Oliko 90-luvulla mitään maata, joka olisi ollut lähempänä lähellä Italia kuin Sveitsi, joka pystyy luomaan, varmistamaan tällaisen turvallisuuden, enpä tiedä. Fakta kuitenkin on, että Tämä on ilmeinen seikka, että Sveitsi on maa, joka pystyy suomaan tällaista turvaa ja varmuutta. Kaikki suuret luksus talot, niillä on niiden varastonsa, myös varastonsa Sveitsi samoista syistä. Ei konserni pelkästään ole sitä mieltä, että Sveitsi on turvallinen maa, vaan Sveitsi todellakin on turvallinen maa ylellisyystuotteille ja ylellisyysmerkeille, joilla on hyvin kalliit varastot. Kiitoksia. Tähän päättyy puhujalistamme. Paikalla olevien puhujalista haluan kysyä tässä lopuksi. Ludek Niedermayelta, haluatko sanoa jotain vielä? Arvostan kovasti läsnäoloinne täällä ja sitä, että yrititte vastata. Ymmärrän, että ette ole kovin innoissanne yksipuolisista muutoksista, mutta meidän täytyy löytää ratkaisuja. Sen vuoksi arvostin kovasti varsinkin Facebookin eh, puheenvuoroa tästä paikallisesta kaupasta. Ja sitten yhdessä meidän täytyisi löytää hyvä ratkaisu. Joten eh, arvostin kovasti sitä, että olette täällä. Ja toivottavasti jatkamme keskustelua ja löydämme hyviä ratkaisuja eri hallitusten kanssa, koska vain globaali ratkaisu on hyvä ratkaisu. Like Kiitoksia. Haluaisin myös kiittää kaikkia kolmia puhujaa siitä, että he olivat täällä, että antoivat meille vastauksia, joita äh, sulattelemme, analysoimme ja tulemme jatkamaan työtämme tämän asian parissa. Joten kiitoksia siitä, että olitte täällä. Ja tähän päättyy tämänpäiväinen kokouksemme. Seuraavat äh, valiokunnan kokoukset ovat 10. joulukuuta Strasbourgissa ja 24. päivä tammikuuta Brysselissä. Kiitoksia oikein paljon. And for the coordinators, in camera meeting will start at half past. Ja koordinaattoreille äh, tasan puolelta alkaa koordinaattorien kokous.